Um, Hyvää iltapäivää. Aloitamme kokouksen uudelleen. Odottelin hetkosen. Toivon, että pari varjoesittelijää saapuisi paikalle ennen kuin esittelijä aloittaa. Olemme nyt kohdassa 16. Elisa Ferreiran oma aloitte mietintö rajat ylittävästä kriisinhallinnasta pankkialalla. Asiasta on keskusteltu jo aikaisemmin ja nyt tarkastelemme tarkistuksia Elisa. thank you very much, Sharon. Um... Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Viu, um, niin, me olemme saaneet tähän 247 tarkistusta ja sitten vielä juriltakin on tullut 12. Kun nyt olen yleisesti arvioinut näitä esityksiä, niin yleisesti ottaen voin sanoa, että ovat kovin rakentavia nämä tarkistukset ja niistä tulee lisää arvoa omaan esittämääni tekstiin. Tämä näin yleisemmin. Sitten yksityiskohtaisemmin. Haluaisin äh, täydentää ennen kaikkea tätä, tätä filosofia, joka on esitysten taustalla. Nimittäin tässä nykytilanteessa parlamentin täytyy lähettää hyvin selkeä ja tiukka viesti näin voimme vahvistaa eurooppalaista ulottuvuutta. Kun ajatellaan kriisejä, mitä rahoitusmarkkinoilla on tapahtunut, ei saa käydä niin, että sisämarkkinat nitistetään kokonaan, kun edistystä on jo muutenkin saavutettu. Ei saa pirstaloida kaikkia kansainvälisiin ratkaisuun. Siinä ehkä menetettäisiin se etu, joka yhtenäismarkkinoista on saatu. Se on oikeastaan tärkein periaatteemme ollut. Toiseksi meidän täytyy olla hyvin tarkkoja tämän moraalisten vaarojen ja karikkojen kanssa. Ei voida ajatella, että noin vain korvataan kaikki kerta heitolla. Ei voi ajatella, että tulee tällaista vakuusjärjestelmää näin epävarmoille varoille. Meidän täytyy tarkkaan suunnata nämä varat ja näiden tarkoituksena on nimenomaan helpota sitä, että jos pankki suljetaan, niin ainakin järjestäytyneesti, ettei se sitten aiheuta tartuntaa muualle järjestelmään. Emme halua, että yksi pankki johtaa ongelmiin koko pankkijärjestelmässä. Siksi olemme perustamassa rahastoa, joka toisi mukaan eurooppalaisen ulottuvuuden ja varmasti ehkä näin pystytään lähettämään lainsäädäntöä, jota on esitetty. Totta kai ymmärrämme, että emme saa kuitenkaan pankkiviranomaisia ruveta hukuttamaan sääntöjen virtaan. Meidän täytyy selvittää, onko mahdollista systeemistä riskiä olemassa laajemminkin pankki- ja rahoitusalalla. Näitä pankkeja täytyy yhteensovittaa ja niihin täytyy kiinnittää huomiota, jos on jotain vaaria. Tässä siis nämä tärkeimmät periaatteet, joita olen esittämässä teille. Suuressa määrin nämä periaatteet tulivat esille jo kun laadimme mietinnön Euroopan pankkiviranomaisesta. Garcia Margallo laati tästä mietinnön. Tästä pääsenkin toiseen seikkaan. Nimittäin tässä vaiheessa olemme hyvin tärkeässä tilanteessa, siksi parlamentti lähettää hyvin kunnianhimoinen ja vahva viesti. Kuitenkin aina ruvetaan käymään neuvotteluja, se on jatkuva prosessi. Neuvotteluprosessin kuluessa ei välttämättä saavuteta ihan kaikkea, mitä olemme ajamassa takaa. Mutta kuitenkin tässä vaiheessa parlamentin täytyy osoittaa, että meidän tavoitteemme ovat hyvin selkeitä ja näin voidaan vahvistaa eurooppalaista ulottuvuutta, kun kerran on olemassa pyrkimystä siihen suuntaan, että esimerkiksi neuvosto on omiin poteroihinsa asettautumassa. Meidän täytyy olla toisenlaisilla linjoilla parlamentissa. täällä on tehty paljon tarkistuksia tähän suuntaan. Mutta osa ei välttämättä ole kovin järkeviä, kun otetaan huomioon myös toimintavälinen sopimus Garcia Margajon mietinnöstä. Me olemme jo saaneet ryhmien kesken yhteisymmärryksen pankkiviranomaisesta. Siksi olen sitä mieltä, että parlamentin täytyy olla jatkossakin johdonmukainen kannoissaan. Meidän täytyy vetää yhtä köyttä. Täytyy löytää hyvä linkki siihen, kun käydään neuvotteluja yhtäällä, niin ettei sitten ole toisenlaisia kantoja toisaalla, toisessa mietinnössä, ettei kannat leviä sinne sun tänne. Garcia Margajon mietinnön tiimoiltakin on käyty valmistelevia neuvotteluja. Siellä on oikeastaan viisi periaatetta hyväksyttykin jo niin ensinnäkin määrittelemään, millä pankilla on tällainen systeeminen luonteen. Tässä käytetään englanninkielistä terminologiaa, ettei nyt sitten tule mitään väärinymmärryksiä. Siellä hyväksyin yksi käsite, nimittäin pankkeja käsiteltäisiin tässä erityisjärjestelmässä, joka liittyy rajat ylittävään toimintaan. Pankin on toimia rajat ylittävästi, sen on oltava suuri pankki tai mutkikas, mutkikas rakenteeltaan, missä on paljon yhteenkytköksiä. Siis pankkien pitää olla monimutkaisempia rakenteeltaan kuin muut pankit. Näin ne ovat myös haavoittuvampia ja näin ehkä tuovat suuremman riskin järjestelmään. Ne ovat siis ne pankit, joita meidän täytyy seurata tarkemmin. Ne ovat etusijalla. Tämä ovat tämän nopean linjan pankkeja. Sitten toinen on tiimoilta on käyty neuvotteluja ja on päädytty siihen periaatteeseen, että Euroopan pankkiviranomainen saavat suuremman valvontavastuun. Ei mitään itsenäisiä valtuuksia, vaan enemmänkin on neuvontantavasta elimestä kyse ja se ennen kaikkea rajat ylittävään vakauteen puuttuu. Se kuitenkin kriisiä vastaan tulee todellakin tämä viranomainen olisi johtoasemassa valvontatehtävissä, kun on kyse rajat ylittävistä systeemisistä pankeista. Sitten olemme sopineet myös siitä, että luodaan rahoitusvakausrahasto. Se on eri kuin tämä takurahasto. Alun perin nämä pankit rahoittaisivat, nämä systeemiset pankit rahoittaisivat tuon rahaston. Totta kai myös sen riskin perusteella, joka, jota ne edustavat järjestelmälle. Voi olla, että pankilla on myös vähäriskisiä toimintoja ja silloin ne eivät joudu tähän vakausrahastoon mitään maksamaankaan. Sen sijaan, jos on pankki, on korkeariskisiä toimia. Neljänneksi luotaisiin myös operatiivinen yksikkö tavallaan keskuspankissa task force, jossa olisi riittävästi asiantuntijuutta, että ryhdyttäisiin tarvittaessa toimiin, jos pankki on törmäämässä ongelmiin. Tässä siis neljä suuntaviivaa, jotka ovat olleet kaiken valmistelevan työn taustalla, kun kävimme neuvotteluja Euroopan pankkiviranomaisesta. Nimenomaan siihen suuntaan olemme pyrkineet varjosittelijoiden kanssakin, kun olimme, olemme valmistelleet tätä tässä valiokunnassa. Näkemykset ovat aika lähellä toisiaan siitä, että parlamentin kannalla on enemmän vaikutusta, jos olemme tiukkoja kannoissamme. Siksipä monet tehdyistä tarkistuksista minun mietintööni jouduttaisiin hylkäämään, koska niillä ei olisi enää mitään järkeä. Näin se on myös Garcia Margallo mietinnön kohdalla. Jos tällainen yhteisymmärrys on syntynyt, niin noin pari sataa raukeaisi 847, koska kuitenkin nämä pari sataa tarkistusta tulisivat kompromissitarkistuksen piiriin. Ja on erittäin tärkeää, että tällainen puolueryhmää rajat ylittävä kompromissi löytyisi. Siis. Sitten jos tulee muita tarkistuksia, niin minä käsittelisin niitä seuraavilla aloilla. On olemassa erityyppisiä tarkistuksia. Ensinnäkin tarkistukset, jotka ovat enemmänkin kansallista logiikkaa noudattavia, ne oikeastaan eivät kuulu tämän mietinnön piiriin mitä me tässä yritämme parlamentissa nyt saada aikaan. Sitten puolestaan on tarkistuksia, jotka parantavat teknisesti asioita. Monet ovat kovin kiintoisia sinällään. Siksi haluaisin kommentoida moniakin esityksiä, joita on tehty. Esimerkiksi Rova Swinburne on tehnyt myös esityksen, jossa haluttaisiin Euroopan kantoja lähettää kansainvälisiä kantoja. No totta kai huomioimme tämän ja sitä tarkastelemme, mutta en usko, että voitaisiin ajatella, että kansainväliset aloitteet riittävän yksityiskohtaisesti hoitaisivat näitä asioita, että me voisimme omaksua myös Euroopan unionin tasolla. Totta kai ehkä tässä on sijaa kompromissille ei siis kokonaan sivutettaisi tätä. Emme todellakaan voi odottaa sitä, että kansainväliset järjestelyt saatetaan päätöksen, että kansainvälinen arkkitehtuuri syntyy ennen kuin ruvetaan Euroopassa toimiin. Se pitäisi olla päinvastoin. Sitten on muita tarkistuksia, jotka pyrkivät menevän liiankin lailla ehkä yksityiskohtiin näissä välineissä, joita tästä kalupakissa voisi olla. Siinä menen ehkä niin pitkälle yksityiskohtiin. Sinällään vastusta niitä, mutta ne ehkä horjuttavat mietinnön tasapainoa. Mietinnön tarkoituksena lähettää poliittinen viesti. Toisin sanoen sen pitäisi olla yhtä yksityiskohtaista kautta linjan. Jos jotakin olisi mennä liiaksi yksityiskohtiin, niin se ehkä heikentäisi viesti, jota me olemme tässä välittämässä. Tässäkin haluaisin esittää kompromissitarkistuksia. Sitten pari muuta tarkistusta, joiden tarkoituksena on selkeyttää tekstiä. Sharon Bowles on tehnyt useita tarkistuksia tältä pohjalta. Periaatteessa ne varmastikin voidaan ottaa mukaan, kuten myös Ulle Schmidtin, Silvin ja Gilgoldin tekemät tarkistukset todellakin merkittävästi parantavat mietinnön laatua. Tanutta Hyypner on tehnyt myös tarkistuksia. Nekin on liittyvät näihin kysymyksiin. Jos me voisimme siis siistiä tekstiä, saada aikaan näin laajemman yhteisymmärryksen, ja tämä toteakin nyt aivan lopuksi, että olen työstämässä alustavia kompromissitarkistuksia, jotka ottaisivat huomioon enemmistön tehdyistä tarkistuksista. Eleen voidaan miettiä laajempia kompromisseja näiden alustavien kompromissien pohjalta. Siis tavallaan pienessä työryhmässä ehkä saataisiin aikaan 10-12 kompromissitarkistusta. Kaikkia ei voida huomioida, koska ne ovat ehkä vastoin asiakirjan henkeä tai luonnetta, tai on kyse erilaisesta lähentymisestä, tai sitten niistä on luovuttava, koska ne menevät liiaksi yhtyiskohtiin, eikä niistä kuitenkaan syntyisi yhteisymmärrystä, eivätkä ne välttämättä vahvista sitä viestiä, jota minä haluaisin lähettää. Tiedän, että nyt neuvotteluja käydään kolmikannan pohjalta. Herra Garcia Margallo on mukana noissa neuvotteluissa. Komissio on käynnistänyt uudenkin aloitteen. Tiedämme, että asiat ovat liikahtamassa eteenpäin. Kuitenkin poliittisesti ottaen parlamentissa täytyy löytyä johdonmukainen vahva kanta, jonka kanssa voimme mennä neuvotteluille, neuvotteluihin ja niin, että todella kaikki vetäisivät yhtä köyttä. Minulla on tulossa siis alustavia versioita kompromisseiksi. Um, Herra Karas, aitoko te puhua? Mr. Hubner. Uh, uh, Minä olen varjoesittelijämme Donata Hubnerin korvaaja. Ja minulla on epäilyjä sen erottelun välillä, jonka tämä valiokunta tekee nämä systeemisesti tärkeät ja ei-systeemisesti tärkeät pankit. Tämä alusta lähtien on tärkeä kysymys. Minusta tämä systeemistinen ei systeemisesti tärkeiden pankkien välinen erottelu aiheuttaa enemmän ongelmia kuin ei. Edes tällainen data mining sen selvittämiseksi, mikä pankki olisi systeemisesti tärkeä, mikä ei, on mielivaltainen prosessi. Ja äskettäisessä kriisissä olemme voineet todeta, että ei systeemisesti tärkeät pankit ovat osoittautuneet systeemisesti tärkeiksi pankeiksi, niitä on pelastettu. Se, että rajattu määrä pankkeja leimataan systeemisesti tärkeiksi, luo sen mielikuvan, että ovat niin tärkeitä pankkijärjestelmälle, että viranomaiset tai pelastusrahastot pelastaisivat ne. Se antaisi merkittävän kilpailuedun muille pankeille escape from the too big to... Milloin me emme välttäisi tästä liian iso menemään konkurssiin tai moraalikato-ongelmaa. Olisi paras täyttää kaikkea järjestelmää, joka äh, sitä ryhtiöiden tai kautta. Tästä on keskusteltu pitkään ja toivottavasti siirrytään tähän suuntaan. Donata Hubner myöskin haluaisi painottaa, että hän uskoo, että tarvitaan syvempää selvitystä pankkien välisistä siirroista, ja hän on tehnyt tarkistuksen 124 esimerkiksi. Siinä annetaan valvontaviranomaiselle minimikeinot, jossa pyritään valvomaan ryhmittämään sisäisiä varainsiirtoja. Tällä hetkellä pankkiryhmän päämaja määrtää ää, varojen siirtämisen ää, likviidimmiltä tytäryhtiöiltä pääkonttoriin ja konkurssiin yhteydessä havaitaan, että tytäryhtiöt eivät ole enää asemassa omia velallisiaan korvaamaan. Eli päämajat ovat, pääkonttorit ovat paremmin suojattuja kuin tätä että Tämä vääristää kilpailua yhteismarkkinoilla ja tämä on myöskin pankkitallennusten tekijöiden e- tasavertaisen kohtelun vastaista. Me haluaisimme tällaisen vastuunjakojärjestelmään, jossa jaetaan ne, ne kustannukset, jonka jonkun ryhmän konkurssiin vaikutukset aiheuttavat. Uh, Thank you, Madam Chair. Uh, I am actually... Kiitoksia. Tietyllä tavalla olen pettynyt, että koko kansainvälinen näkökohta ei ole tässä mukana, tai että sitä ei oteta tekstissä huomioon. Ehkä jotkut 20 kommentit voisivat olla hyväksyttyjä ja hyvä otettava mukaan, koska minulla on <clears throat> ongelma siinä, kun yritän arvioida eroja rajat yli pankkitoimintaan harjoittavat pankkeja. Monet niistä eivät ole <clears throat> rajat ylittäviä EU-ssa, mutta muilla alueilla kyllä. Että olisi mekanismi vain pankeille, jotka ovat rajat ylittäviä EU-ssa. Että katsotaan vain met- puita, mutta ei metsää puilta. Eli haluaisin laajentaa tätä, jos katsotaan rajat ylittävää kriisinhallintaa pankkisektorilla, niin on paljon toimijoita, suurimpia toimijoita, niillä on merkittäviä eurooppalaisia toimi, ehkä niiden päätoimipiste ei ole Euroopassa silti. Eli täytyy olla tasapaino tässä se välillä, mikä on EUn, EUs rajat ylittävä ja muilla kansainvälinen ulottuvuus. varmistaa, sen, että otetaan kaikki mukaan nämä organisaatiot, joilla on erityisen tärkeitä sivuliikkeitä Euroopassa toimimassa tai eurooppalaisia toimia, toimijoita, joilla on merkittävää toimintaa asiassa Yhdysvalloissa tai missä tahansa muulla maailmassa. En ole varma, että arviointia on tehty tästä maantieteellisestä levinneisyydestä systeemisten pankkien osalta. Olettaisin, että suuri osa, suurimmalla osalla näistä on altistusta muilla markkinoilla maailmassa. Kyse ei ole pelkästään eurooppalainen asia. Yksi suurimmista pan-eurooppalaisista pankista, kuten Deutsche Bank, sillä on suuri osa työntekijöistä muualla. Mikä on systeemistä, eurooppalaiset toiminnat vai amerikkalaiset toiminnat, vai sen Australian vai asian toiminnat ovat se systeemistä, mikä niistä. Olen vähän hämmentynyt, että miten voi jakaa pankin siihen, mikä on EU ja mikä on sitten muun maailman toiminnan. Lehman Brothers ei ollut rajat ylittävä eurooppalainen pankki tässä mielessä, mutta sillä oli paljon vaikutusta kautta Euroopan kautta kaikkien Euroopan rajojen muullakin. Globaalissa maailmassa täytyy katsoa globaalia näkökohtaa näissä kysymyksissä hallintovälineissä, työkalupakassa, joita yritetään saada kasaan. Minä en myöskään voi määritellä systeemistä pankkia vasta, verrattuna ei-systeemiseen. Monet voivat sanoa, että UK sanotaan ruoka oli ei-systeeminen pankki. Eikä se välttämättä ollut rajat ylittävä toiminnalta, mutta täytyy sanoa, jos jos sitä olisi koskenut säännöt, kun sellaisena olivat, niin hallitus oli pitänyt sitä systeemistä, mitä se määritellään, niin eh, ehkä täytyy katsoa eri kriteereillä tätä asiaa. Ja määritelmä, jota Rova Hyppinen ehdottaa, on yksi sellainen, joka mielelläni tukisin. Kun puhutaan näistä sisäisistä siirroista, siis eri sivuliikkeistä ja eh, eri osista oli liikennettä päätoimipaikkaan Eurooppaan ei pelkästään Euroopassa, vaan globaalisesti, jossa omaisuuden siirtoja tuli sivuliikkeistä. Ja merkittävät sivuliikkeet, jos niitä halutaan pitää Euroopassa, niin niitä pitää, pitäisi tuossa samat kriteerit. Että ne voivat siirtää varoja ilman jo, jo, jonkin paikallisen velkoja hyväksyntää. Joten kansainvälinen näkökulma ei välttämättä oikeuden, mutta ennen kuin arvioida, että miten monet näistä pankeista itse asiassa ovat kautta Euroopan toimijoita rajojen yli mieluummin kuin globaaleja, niin pitäisi katsoa tätä kansainvälistä kuitenkin. Milloin pitäisi EUn sisäisenä tämän asian. Minä en ainakaan voi tehdä eroa tässä, joten odotan dataa tästä, jotta tämä ehdottelu voidaan tehdä ja sitten olisi vakuuttunut, mutta muuten en. Todellakin äh, kuitenkin arvostan, että tämä on valtava aihe ja tässä on paljon työtä tehtävänä. Kiitoksia esittelijänne siitä. Thank you. Uh, Olle Schmidt. Thank you, Madam Chair. Uh, Kiitos, rouva puheenjohtaja. Minä haluaisin myös osoittaa kunnioitusta Elisa Ferreiralle. Valtavan hyvää työtä. Olette nyt olet panostanut tähän kovasti ja pyrkinyt laajaan konsensukseen ja saatat lopuksi onnistuakin siinä, mutta ei sitä tiedä. Ehkäpä me muutamme mielipidettä viime minuutilla, mutta toivottavasti emme. Rajat ylittävien pankkien tai systeemisesti merkittävien pankkien määrittely on vaikeaa. Joku voi sanoa, että tämä on mahdoton tehtävä, eli jätetään se tekemättä, asian ei pidä koskea. Mutta minusta meidän ei pidä toimia näin näissä oloissa. Meidän pitäisi ainakin yrittää ratkaisun löytämistä. Minun lähestymistapani on, että tämä, nämä ovat rajat ylittäviä pankkeja. Joku sanoi, että niitä on 700, mutta minä olen sitä mieltä, että niitä on 40-50. Minusta on se huono juttu ja asiat on tämä, sano, että tuo pankki tuossa on systeemissä sen riskinä aiheuttava pankki. Ja se sitten on riskipankki. Siksi rajat yrittävät pankki, jota esitteli tällä hetkellä ehdottaa ratkaisuksi, on jotain, joka kanssa meillä. meillä me ollaan vielä tien päässä. Täytyy ponnistella kovasti vielä ehdotuksen parantamiseksi. Sitten meillä on tämä rahasto tässä. Rahoitusvakausrahasto tai miksi sitä sitten kutsutaan. Minä olen sitä mieltä, että se on hyvä idea. Jotkut meistä eivät rahastoista tykkää. Mutta tehokkaasti hallinnoidut rahastot voivat olla hyödyllisiä. Ja komission ehdotus on jossain tässä puolessa välissä. Minusta voimme pitää tästä ehdotuksesta kiinni. Jossakin maissa on jotain rahastoja, mutta meillä voisi olla eurooppalainen rahasto. sitten tämä toiminnan alam, alas ajamisyksikkö on toinen juttu. Minä olen sitä mieltä, että sen pitäisi olla itsenäinen, ei EBA-han kytköksissä. Muussa tapauksessa voisi tulla hallintaongelmia, mutta enpä tiedä mitä tässä tapahtuu. Sitten tämä kalupakki. Sain sen vaikutelman, että Rava Ferreira sanoi, että hän ajatteli, että ehdotukset ja tarkistukset ovat liian yksityiskohtaisia. Mielestäni tässä pakissa pitäisi olla vähän muita työkaluja kuin mitä ehdotetaan. Siksi voisimme hyväksyä jotakin lisää tarkistuksia liittyen tähän kalunpakkiin. Ja sitten ryhmän sisäiset varainsiirrot. Tässä on useampia tarkistuksia samaan henkeen. Tähän saattaisi liittyä laaja konsensus. Terve puheenjohtaja. Elis Pereira, ja olet tehnyt hyvää työtä ja uskon, että konsensukseen voidaan päästä, mutta asia on hyvin monimutkaista. Mutta ainakin osa meistä on ajattelee enemmän, mitä omissa on tapahtunut ja me hyödynnämme tässä kansallisia kokemuksia. Se voi olla huonokin juttu, mutta ehkä osa meistä on oppinut, että kriisin ehkäiseminen merkitsee sitä, että pitää olla kalupakissa aika paljon työkaluja. Ja voisimme yrittää keskustella sitä EUn tasollakin. Thank you. I can't see any more shadows here, so I'll go on to the uh, Kiitos, muita varjoja ei näy. Ai siis, anteeksi? I... Oh, you are the shadow we had. Ai te olette varjo. Täällä oli joku muu nimi täällä, mutta sitten vaan olkaa hyvä. Donc, nous sommes tous conscients de l'importance de ce rapport pour les... Olemme kaikki tietoisia, että meidän täytyy rajoittaa vahinkoa ja puuttua tilanteeseen ja luoda hyvät olosuhteet taloudelle ja julkiselle vallalle, veromaksajille kansalaisille. Siksi haluan kiittää Rova Ferreiraa hänen tekemästään työstä. Se on hyvä pohja lähtökohdaksi ja päästään hyvin eteenpäin. Me olemme tehneet joitakin esityksiä ryhmän puolesta, niin menevät samaan suuntaan ja voidaan vielä tätä edistystä syventää perustua kahteen periaatteeseen. Ensinnäkin eurooppalainen rahasto tai koordinoidusti kansalliset rahastot eivät ole sellaisia, että niillä voitaisiin ruveta takaamaan pankkeja vararikkoriskiä vastaan. Nimittäin ei välttämättä varat riittäisikään. Sitä paitsi tällainen vakuus, vaikka pankit sen itse rahoittaisivatkin, antaisi vaikutelman, että voivat ryhtyä mihin operaatioihin tahansa, vaikka kuinka riskaapeli se olisikin, koska joka tapauksessa se katetaan. Sen sijaan, että vahvistettaisiin rahoitusmarkkinoiden sääntelyä, tämä sitä heikentäisi hyvin merkittävästikin. Toinen periaate liittyy tähän edelliseen, ja siksi tämä kun on lainsäädäntömietintökin, niin täytyy sitten käyttää sitä mahdollisuutta loppuun asti komissio ja neuvosto täytyy ryhtyä toimiin, jotka olisivat mahdollisimman urheita. Ja meidän täytyy itsekin olla urheita tässä ja uskaliaita. Totta kai valvontaviranomaiset täytyy ennen kaikkea määritellä sitovasti ja mahdollisimman hyvin. Tämä liittyy myös interventioperiaatteisiin ja sääntöihin, myös työjaon jakamiseen. Ja meidän täytyy miettiä, mikä on sitten ratkaisuvalta systeemisesti toimivien pankkien kohdalla, mikä on julkisvallan osuus, eikä mikä sitten on vahinko niin kansalaisille, joka on saatu mahdollisimman pieneksi. Tässä ei saa kiirehtiäkään. Tämä täytyy nimenomaan rajoittaa pelkästään vararikkotapauksiin. Ei tässä haluta rahastoa sinällään luoda, vaan niin, että sitä käytettäisiin mahdollisimman paljon. Se olkoon tavoitteena. Tämä voisi ehkä onnistua niin, että meillä olisi mekanismi, joita on muissa instituutioissa olemassa, vertaisarviointi, niin että olisi eurooppalainen pankkiviranomainen, jossa olisi mukana itsearviointia. Tällainen on olemassa Euroopan neuvostossa, kun arvioidaan korruptiovastaista toimintaa. Venäjäkin on esimerkiksi hyväksynyt sen. OECDssäkin se on olemassa, kun arvioidaan kehitystyötä ja korruptiovastaista työtä. Kaikki maat ovat sen hyväksyneet OECDssä. Kiinakin, joka on GAFissa järjestelmä mukana. Siis se on koeteltu järjestelmä. Jos se toimii korruptiossa, niin minun mielestäni se voitaisiin kyllä ottaa näinkin tärkeään asiaan kuin se, että voitaisiin ennaltaehkäistä pankkien vararikot. Se, että se perustuisi nimenomaan itsearviointiin, se olisi tärkeää. Näin voidaan luoda puitteet sille, mitä pankkiviranomainen paikallisesti tai alueellisesti voisi tehdä. Toisin sanoen, se perustuisi ennen kaikkea A itsearviointiin. Tällainen jatkuva vuoropuhelu eri viranomaisten kesken minimoisi riskit jo ennen kuin niitä tuleekaan, ettei kukaan unohda vastuunsa, ettei sitten taas palata siihen, että jokainen tekee mitä lystää. Tässä yksi konkreettinen esimerkki on olemassakin Islannista. Tähän tiedätte, että sillä on ollut merkittäviä vaikeuksia jopa Euroopan unionin jäsenvaltioihin, koska siellä oli sivuliikkeitä, ja sivukonttoreita islantilaisista pankkeista ilman, että oli mikäänlaista valvontaa, ilman, että varmistettiin, että Islannissa olisi valvontaa tehokkaasti toteutettu. Se on 3,3 miljardia maksanut Englannissa, 600 miljoonaa Luxemburgissa, 800 miljoonaa keskuspankille ja, ja tässä jäi monta mainitsematta. Todellakin tässä valvonta petti, pääministeriä myöden. Jos se olisi ollut vertaisarviointa, se olisi huomattu. Jos esittämämme mekanismi todellakin toteutuu, niin ei olisi epäilystäkään siitä, että joskus valtavatkin virheet olisi pystytty välttämään. Mutta totta kai meidän täytyy rajoittua näihin systeemisiin riskeihin, ja mielestäni tässä olisi kaksikin keinoa, joita voidaan käyttää. Ensinnäkin valvontaviranomaisten täytyy pystyä estämään tai rajoittamaankin voittojen ja osinkojen jaon niin, että voitaisiin vakauttaa pääomaa, taata, että nimenomaan osakkeenomistajat ja velkojat ottavat vastuulle tämän ennen kuin veronmaksajat. Siksi ja sitten on tärkeää, että pankkiveron myötä voidaan tämä resoluutiorahasto rahoittaa. Se koskee kaikkia pankkia, pankkia Euroopassa niin, että on tiettyjä kriteereitä käytössä varsinkin jos ajatellaan tätä lyhytaikaista toimintaa, niin että ei synny uusia kuplia tai ongelmia likviditeetin kanssa. Ja nimenomaan me haluamme tällaisia puitteita, jotta päästään tavoitteeseen ja voitaisiin antaa systeemisesti toimille pankeille se sija, joka niille kuuluu, että rahoittaa reaalitaloutta ja rajoittaa vahinko, joka on nyt syntynyt kautta Euroopan ja se on johtanut suurin ongelmiin kaikissa pankeissa. Mikä Thank you. I'll read out the list, Justin, so, because I know you're all waiting impatiently. I've got Astrid Lulling, Udo... Astrid Lulling, Udo Bulman, Gunnar Akmark, Ulrike Ford. Ja sitten minä itse ovat tässä vuoropyyntölistalla. Haluaako joku muu vielä? Herra Feo. Vieläkö muita? Ja sitten esittelijä viimeisenä tähän lista kiinni. Astrid. Merci, Madame la Présidente, d'après l'intervention de notre rapport. Kiitos esittelyiden ja muiden kollegojen jälkeen voin puhua lyhyestä. Sanon pari sanaa tarkistuksista, jotka olen tehnyt. Viime kerralla kävimme keskustelua, jossa painostin asioita, joista jotkut kollegat tänään puhuivat ja tässä asettien siirrot ryhmän sisällä ovat tärkeä asia. Ei ole mahdollista, että tytäryhtiöiden saat varat voidaan imaista pääkonttoriin ja että nämä tytäryhtiöt eivät konkurssitapauksessa niille jää muuta kuin silmät, joista kyynelet valuvat. Tässä on tarkistuksia tähän suuntaan ja, ja niitä tuen tytäryhtiöiden vastattavaa pitää tukea ja suojella. Ja miten sitten tulee pankin alasajoon kriisien hallinta, sen jättäminen Euroopan keskispankkiin luo, luo paljon ongelmia. Minusta pitäisi lukea itsenäinen rakenne, joka toimisi paljon tehokkaampi ja johon ei liity konflikti. Konflikteja komission pankkiveroon varat suuntautuisivat sinne – nöyrä mielipiteeni on, että näin me lisäsimme ensiä paljon enemmän. Ja toivottavasti tästä saa myönteisiä vaikutuksia. vaikka suoria harjoituksia ole tehnyt tästä aiheesta, niin painottaa sen, että tuen kuitenkin tarkistuksia, jotka kyseen estävät systeemisen ja ei-systeemisen pankin eroa. Olen jo selittänyt. Ja miksi ja varjoistelemme myös selittämistä kysymys lähtee ehkä hyvästä tarkoituksesta tämä. Mutta äh, tiedätte, tie helvettiin on kivetty hyvillä aikomuksilla voin löydä vetoa, että käytännössä tämä ei toimi. Pitää ajatella kuitenkin olla, ovat sanoneet rajat ylittävistä pankeista. Brittikollegaamme on varoittanut tästä de ne plus faire de distinction entre banques systémiques et non systémiques. on estetty hyviä syitä systeemisten pankkien aseman luomiseksi, mutta esittelimme pitäisi ymmärtää, että suuri enemmistö tässä valiokunnassa haluaa hylätä tämän erottelun. Ja uskon, että löydämme varmaan kompromissin kautta ratkaisun, joka on tyydyttävä. Thank you, uh, Mr. Pullman. Ich habe eine Frage an die Kysymys ystäville EPPstä, koska heidän kantaansa en ymmärrä. En ainakaan yhteydessä näihin muihin lainsäädäntöhankkeisiin, joita tässä talossa käsitellään. Ehkä se on vidun ongelmani, ehkä ne ovat niin hienostuneita, tai tämä kanta on niin hienostunut, että minun täytyy tehdä intellektuaalisia kotiläksyjä. Auttakaa siinä sitten. Mutta tähän asti olen ajatellut näin. Pitkään minulla oli se käsitys, että tämän valiokunnan keskusteluissa on syntynyt tällainen käsitys, että kun katsotaan pankkisektoria ja rahoitussektoria, niin olemme siinä vakaumuksessa yksimielisesti ajattelin tähän asti, että tämä yhden lukun järjestelmä on väärä, koska on eri toimijoita, erilaisia toimijoita, jotka täyttävät erilaisia tehtäviä rahoitusjärjestelmässä ja joilla on erilaiset riskiasteet. Ja että toisaalta on kyse siitä, että ne, jotka ovat paikallisia toimijoita, alueellisia, vain paikallisia ja alueellisia, että niillä on suuri palvelufunktio paikayrityksiä kohtaan, että niille ei aseteta koko ajan tätä sääntelyrasitetta, eikä vaikeuteta heidän työtään vielä lisää, vaan että sen sijaan eurooppalaisilla aloitteilla keskittyisimme niihin jotka todella merkitsevät riskiä rahoitusjärjestelmän kokonaisuudessaan. Ja keskitymme näihin systeemisiin riskeihin. Tämä erottelu lähestymistavassa on ollut luonteenomaista tälle kompromissille, joka pankkivalvonnasta on löydetty. Ja se on määritelty, herra Magali on se määritellyt, esittelijä, ja Keith Swinburnen vastaa kysymykseen on vastattu, jonka te otitte esille, Kei. Kenen pitäisi tämä erottelu tehdä, mikä on systeemistä, mikä ei? Ovatko systeemistä relevantteja vain Euroopassa rajan yli toimivat toimijat vai transatlanttiset toimijat? Kaikki ihan oikeita kysymyksiä minun mielestäni, mutta kysymys on, kysymys on vastattu metodista. Me olemme sanoneet Kasian Markailon mietinnössä, että etukäteen ei pitäisi tehdä valmista listaa instituutioista, vaan pitäisi proseduraalisesti tämän riskineuvoston äh, puolesta antaa määritellä, koska se näitä markkinoita seuraa. Samaan tapaan pitkään aikaan kollega Karas Omasta pääomasta, oma pääomadirektiivistä on käyty keskustelua. Siitä on sanottu, että meidän pitää paljon selvemmin tehdä päätös, että onko kyse toimijasta, joka paikan päällä antaa luottoja pk-yrityksille, jota, jossa on avoimuutta, jossa on suora asiakassuhde, nähdään mitä taloudellisia ongelmia asiakkaalla on, vai onko kyse investointipankkitoiminnasta, joka on hyvin äh, anonyymiä ja abstraktia, eikä siinä ole tätä suoraa asiakassuhdetta enää useinkaan. Me olemme tehneet tämän eron, että nämä abstraktit riskit, joita ei enää voida valvoa, periaatteessa arvioimme haluamme niitä eri tavalla kuin tämä kontrolloitavissa oleva paikan päällä oleva riski, joka on selkeästi määriteltävissä. Nyt te kuitenkin argumentoitte, hyvät kollegat, EPPn puolelta juuri toisinpäin. Ja tämä työläisissä keskusteluissa, eri lainsäädäntötoimissahan tämä ero on tehty. Ja te sanotte ihan oikein, että ei voi olla niin, että 14 eri lähestymistapaa tässä olisi ja edustamme niitä julkisuudessa. Nyt te käännätte tämän koko lähestymistavan ympäri ja sanotte, että eilen tässä tuli mieleen ihan uutta. Ei ole enää mitä enää huvita äh, CRDstä arvioida näin ja valvonnasta näin. Haluamme takaisin lähestymistapaan. Komission, Euroopan komission pitäisi äh, huolehtia kaikista, koska kaikki on yhtä riskialttiita. Mielestäni tämä on poliittisesti väärin. ja Haluaisin selvityksen hän mielellään, koska muuten kierrämme tässä ympyrää eikä olla ollenkaan tehokkaita. Thank you very much. Paljon kiitoksia en välttämättä kykene vastaamaan kysymykseen, koska en tiedä, mihin se viittasi. Mutta pari sanaa sitä, miksi minusta pidemmästä rajat ylittävistä pankeista kuin systeemisesti tärkeistä pankeista. I think this word systemic risk and systemic bank. Koska tämä sana systeeminen pankki on muodikas sana. Kaikki tietävät, mistä on kysymys, kunnes pitää sanoa, mistä on kysymys. Ja sitten kaikesta tulee monimutkaisempaa. Islantilaiset pankit systeemistä riskit. En koska näin on. cross border. But they can behave and they can act in a framework, which is... Mutta ne saattavat toimia jossakin kontekstissa, joka on systeeminen ongelma. Se, että pankit nimetään systeemisen riskin pankeiksi jossain määrin lisää systeemistä riskiä. Siinä sanotaan, että kyseessä on pankki, joka ei voi mennä konkurssiin. And that means that such banks will always be more open for taking the risk because there will always sitten ne ovat aina valmiita ottamaan riskejä, koska ne eivät vaan mennä nurin. There is no proper way to Uh, let banks go default in a proper and ordered way. Meidän pitää päästä pankit sallia järjestäytyneet kunnon konkurssit, panostaa se pankeille. Ja kun puhutaan systeemistä riskeistä, myös nämä säännöt voivat luoda systeemisiä riskejä. Isot ongelmat pankkeihin liittyen viimeisessä kriisissä ei, ei ollut pankkien varallisuustilanne, vaan niitä likviditeetti. Mutta myös siksi, että pääomavaatimusten vuoksi ne joutuivat myymään varoja pois. So I, think we must be rather hesitant talking. Meidän täytyy puhu, olla varovaisia, kun puhu, puhumme systeemisestä riskistä ja kykenemme määrittelemään sen, emme koskaan, me koskaan kykene siihen. Herra Schmidt puhui rahastoista. Hän sanoi, että jotkut ihmiset eivät ole tyytyväisiä rahastoista. Minä olen vähän huolestunut, että jokaiseen ongelmaan löytyy uusi rahasto. Kohta tulee olemaan yleisrahasto. Eurooppa-rahasto. Rahasto unioni. Ja ainoa tapa välttää tulevat kriisit, sillä voi paljastettava salaisuuden kriisiä tulee vieläkin tulevaisuudessa eteen, on se, että meillä on vakaata talouskasvua, jos meillä on rahastoja. Sekin luo systeemisiä systeemisen ris, kriisin riskiä. Haluaisin vain vaikeuttaa herra Smithin maailmaa. Vicky, Vicky Ford. Vicky Ford. To follow that. I'm still thinking. No tästä vielä miettin, mihin rastoon tässä nämä osallistuisikaan, että kaikki olisi tyytyväisiä. No, moraalikatoa. Hyvä, että sitä käsiteltiin aivan alusta alkaen, koska minun jäsenvaltionissa on nyt nähtävissä, että koska meillä on tallennustakuu, niin tavalliset ihmiset ottavat säästönsä pankeista, jotka, ovat jotka eivät ole riskialtiita, ovat järkevästi toimineet. Ja ne menevät paljon riskaavaleihimpiin pankkeihin, koska tietävät, että hallitus kuitenkin pelastaa pankit, kun ne menevät konkkaan. En usko, että me tähän tähtäämme tällaisilla tallennusvakuuksilla, että säästöpankit muuttuisivat riskaapeleisemmiksi kuin ovat. Mutta se kyllä syntyy sitten, kun valtio on aina tukemassa selustassa riskejä tallettajille tai, tai sitten muille pankkiasiakkaille. Vaikkakin täytyy tallennuksia, talletuksia tukea ja taata suojella on hyvä muistaa, että tämä moraalikato sinällään voi lisätä riskiä järjestelmästä. Ulle, on hauska kuulla sinun puhuvan siitä, että Kalupakin lisää työkaluja, kun tarkistuksia kävin läpi, niin huomasin, että Ullekin on paljon esittänyt Kalupakkiin. Mielestäni siellä on paljon järkevääkin, mikäpä ettei enemmän muitakin mahdollisia välineitä kalupakkiin, koska ei koskaan tarkkaan tiedetä, mitä vastaan tulee. Esimerkiksi esityksessä siitä, että säätelijä ehkä haluaa sanoa kuulepas pankkiin, muutapa liiketoimintamalliasi, miksi tällaista teet? Ehkä voisit tätä nyt rajoittaa tai mennä tähän suuntaan, koska se on vähemmän riskaapeliä, ehkä siinä voi jotain pelastaa. Sitten ehkä tämä moratorioesitys ja mitä Sharon on esittänyt siitä, että Belgiassa olisi tietyn tyyppisiä muutettavia rakenteita. Sitten kommentit, jotka liittyvät sääntelijän py- py- py- kykyyn valvoa yhtymän sisäisiä siirtoja, mihin Rova Lulink viittasi. Mielestäni se on erittäin tärkeää miettiä, miten yhtymän sisäisiä siirtoja on tapahtunut ja onko se tapahtunut juuri ennen vararikkoa ehkä ja nimenomaan tallettajien haitaksi sivuliikkeessä. Mutta se, että sitten vaaditaan – näitä yhtymän sisäisiä siirtoja. Ehkä siinä mennään hiukkasen nopeammin kuin tällainen kriisinhallintarahasto voisi edellyttää tätä siirtoa. En tiedä, menikö siinä liian pitkälle. On huomattu, että jollakin pankilla on liiketoimintamalleja, jotka perustuvat riippumattomiin sivuliikkeisiin, joilla on hyvät pääomat. Suuret maailmanlaajuiset pankit ovat eristäytyneet tavallaan tästä kriisi, luottokriisistä tällä liiketoimintamallin avulla. Se on oikeastaan monimutkaisemmin sanotaan, että otetaan rahat takaisin ja kohdellaan kaikkia yhtäläisesti. Kun oltaisiin ratkaistu tämä sivuliikeongelma, se on monimutkaisempi, koska todellakin suurilla pankeilla, kun on riippumattomia sivuliikkeitä, se on ollut hyvin vakaa liiketoimintamalli sinällään. Sitten nämä systeemistä toimintaa harjoittavat pankit. Olen samaa mieltä sen, mitä kansanpuolueen puolelta todettiin, että jos määrittelemme systeemistä toimintaa harjoittavan pankin, varmasti ulkopuolelle jää joitakin pankkeja, jotka saattaisivat aiheuttaa jatkossa ongelmia. En oikein usko, että vain rajat ylittävät pankitkaan riittäisi. Jos ajatellaan omaa jäsenvaltiota tai muitakaan jäsenvaltioita, niin on ollut pieniä paikallisesti toimia pankkeja, jotka ovat menneet nurin. Jossakin jäsenvaltioissa voidaan päätyä tilanteeseen, missä on ihan riittävästi paikallisia pankkeja, jotka menevät nurin, jos ei niitä säännellä kunnolla ulkopuolelle tulevaa sääntelyä. Ja siitäkin saattaisi siis sitten muodostua systeeminen ongelma. Olenkin huolissani hiukkasen siitä, että ei tietenkin se riitä, että mainitaan systeemistä toimintaa harjoittavat pankit, mutta eivät rajat ylittävätkään pankit kriisinhallintaan. Tarvitaan kunnon kriisinhallintajärjestelmä koko rahoitusmarkkinoilla, piste. Muito obrigado, Senhora Presidente. Eu vou ser muito... Puheenjohtaja, minä puhun hyvin nopeasti. Haluaisin onnitella esittelijämme hyvin vakavahenkisestä työstä, jonka hän on esittänyt. En halua keskustella liikaa käsitteestä, onko kyse systeemisestä vai rajoittelevisesta pankista. Haluaisin vain kiinnittää huomioon siihen, että tässä käsitellään asioita, joilla saattaisi olla lainsäädännöllisiä vaikutuksia – käsittelemään aiheita, joilla on, jos näin on, niin sitten täytyy olla yhtenäisyyttä näissä käsitteissä, joita käytetään. Se on hyvin tärkeää, jos haluamme onnistua siinä, että varmistetaan tämä yksi laatuisuus, niin tullaan sellaisen ratkaisuun, joka on järkevä ja paras tapa on käyttää yhtenäisiä käsitteitä kautta linjan. Haluaisin kiinnittää käsit- huomioon hyvin spesifiin näkökohtaan, joka liittyy tähän varhaisen välintuloon. Se on ikään kuin implikoitu tässä mietinnössä, mutta on tärkeää, että teksti olisi selkeä. Ja tämä liittyy myös siihen, miten interventiosta julkaistaan tietoa. On pankkeja, jotka ovat huolissaan juuri tästä tekijästä. Niiden mielestä ei pitäisi olla julkista tietoa siitä, että valvoja on tekemässä väliintuloa alustavasti, koska tämä varhainen väliintulo, jos se on julkinen, niin sillä on sitten seurauksia markkinoilla, jotka voivat olla hyvin vaikeita. Ne voivat viedä pois luot, pohjaa luottamukselta, ja silläkin voi olla omat vaikutukset, haluaisin kiinnittää esittelen huomioon tähän asiaan. Niin, että tämä tulisi selväksi eikä siitä olisi epäilyksiä. Kiitos. Merci, Madame la Présidente. Je, me permets de... Kiitoksia puheenjohtaja, kiitos puheenvuorosta ja kiitos, että sain tämän jälkeenkin vielä, vaikka Lissabonin umpeen. Ensinnäkin kiittää Elisaa hänen tekemästä valtavasta työstä. Ensinnäkin minä uskon, että meidän täytyy tässä vaiheessa tunnustaa, että me olemme nyt etsimässä hyviä käsitteitä. Mukaisuuden tarve on aivan perusteluton, miten täällä vaadittiin, mutta aika normaali on, että tässä vaiheessa pohdiskellaan ja mietitään kaikkia mahdollisuuksia Vikin kanssa olen samaa mieltä, aika harvoin muuten näin käy. Mutta kuitenkin pitää aivan paikkaansa, että nämä kaksi kriteeriä, niin että olisi pelkästään luettelo systeemisesti toimivista pankeista tai pelkästään reaktio, niin molemmat ovat riittämättömiä. Tässä olen esittelijä tässä mietinnössä, jossa ylipäätään valvonta käsitellään. Muita esittelyjä ei vaikana olekaan. Olemme pyrkineet yhdistämään nämä molemmat. On hyvä syy kyllä rahoitusmarkkinoilla koonkin vuoksi. Ei se nyt ole ainoa tekijä, mutta ehkä se on yksi syy siihen, että ne ovat systeemisesti merkittäviä. Ne no, ovat rajat ylittäviä. Voi olla, että kuten Viki totesi, pieniäkin pankkeja tai joilla on tämä tyyppistä toimintaa. Me olemme pyrkineet nämä yhdistämään vähän sen suuntaisia tarkistuksia me itse kukin olemme myös tehneet. Ei pidä asettaa vastakkain, vaan pyrkii kattamaan kaikki tilanteet ilman ideologisia painotuksia – ilman prioriteetteja, että ilman, että tässä jaetaan maassa toiseen riskiä. Toiseksi meidän täytyy myös ajatella, kun tällainen uusi elite, elin tulee riskikomitea, että se voi arvioida näitä systeemisiä kriteereitä. Sitä varten se luodaankin. Olemme sitä mieltä ollut, että tähän mennessä ei ole riittävästi työstetty kriteereitä, joten avulla voidaan määritellä tai etukäteen toimia, kun on vaarallisempi riski kuin toiset. Jos ajatellaan, kun olemme nyt synnyttämässä elimiä, niin Elisa on varmasti samaa mieltä, että vielä kerran, että tässä nyt monopolisoidaan sen enempää systeemisten riskiä, niin pikkuhiljaa kehitellään kuitenkin välineitä. Varmasti tähän suuntaan voidaan mennä sen kanssa, mitä on päätetty myös valvontapaketissa, joka tapauksessa on täällä valiokunnassakin läpi mennyt. Jätetään kuitenkin kysymys avoimeksi. Olen paljon, että herra Vuoma tulee vasta nyt, koska nimenomaan hänen vuoksen minä puheenvuoron pyysinkin. Uh, thank you. Well, I'm, I'm now the last speaker. Kiitos, olen nyt viimeinen puhuja. Esittelijän lisäksi haluaisin sanoa pari asiaa. Itse pyrin tarttumaan tähän systeeminen rajat kysymykseen tarkistuksen 140 käyttäisiin sanaa systeeminen ja rajat ylittävä se kentä, jos liittävän riittävän laaja, mutta meillä saattaa olla tällainen leeman, joka ylittää rajat ja systeeminen. Ja voi olla tilanteita, joissa systeemistä riskejä ajattelee, mutta rajat ylittävyyttä esiintyy. Jos ajatellaan sisämarkkinoita, meillä ei ole sisämarkkinoiden konkurssimenettelyä, selvitystilaa, menettelyä ylipäätänsä. Ja erityisesti tämä pätee rahoituslaitoksiin, joiden vaikutukset ovat niin tuhoisia, jos menee pieleen. Niin tämä on lähellä sydäntäni, kun pyritään konkurssi kakkosessa saman ryhmiä tukea. Minä en ole mikään vaistomainen rahaston rakastaja, mutta puheena olevan rahaston luonne on sellainen, että kyseessä on melko pieni rahasto, jolla pyritään interventioita, jolla pyritään järjestäytyneeseen alasajoon tai sä, järjestäytyneeseen joidenkin järjestelmien säilyttämiseen, jotka täytyy säilyttää, kuten maksujärjestelmät ja sitten muut vaativat yhteiskunnalle. Kyseessä ei ole siis mikään yritysten pelastamisen rahasto tai mikään kurhaasta Ja se ei luo samanlaista moraalikato-ongelmaa, koska jos tämän rahaston alaiseksi joutuu, niin johtajat eivät mene menekään muualle kotouttamisrekisteriin. Binding up or resolution uh, procedure, and if you do come out reformed... Uh... Koska kyseessä on alas ajamis tai yhteistoiminnan lopettamismenettely tai tähän saattaa liittyä erilaista kontingenttia, pääomoitusta ja muuta, joka tulee peliin, ja mikään pelastusoperaatio tässä ei ole kysymys. Ja haluaisin myös kiinnittää meillä olisi keino äh, reiloihin varasiitoihin rajan yli. Ja tämä liittyy tähän maksu, vakavaraisuus kakkosprosessiin. Ja voi että valvonta viranomainen sanoo, että nuo rahat, noiden rahoja pitäisi jäädä Puolaan. Ja jos me sanotaan, että lähtekää rahaa jonnekin muualle, niin valvontaviranomainen sanoo, että eipä lähetä Isossa Britanniassa meillä oli Lehmannin suhteen transatlanttinen versio tästä, joten EU:ssa meillä täytyy olla keino, joka sallii varojen reilun jakautumiseen niiden kesken, joille se ne reilun pelin hengessä kuuluvat. Ja näillä perusteella ryhmien sisäisiin siirtoa pitää puuttua päätökset eivät saa olla mielivaltaisia, vaan niiden täytyy liittyä tähän tavallaan tämän elinsiirtotestamentiin, kuolemantapauksessa määriteltyjen toimenpiteiden määrittelyyn. Valvontaviranomaisten pitäisi toivottavasti hyväksyä nämä elinsiirtotestamentit. Joten tämä kuoleman tapauksia, konkurssia varten määritellyn testamentin täytyy toimia äh, synkronissa tämän rahaston kanssa. Kysymässä ei ole kysymys taakan jakamisesta tässä yhteydessä. Olisi väärin puhua siitä. Taakan jakaminen on se, että jäsenmaat ovat toisiaan. Kysymyksessä on rahasto, joka on ajamalta luotu, se on olemassa, sitä käytetään useampien etukäteen järjestykseen astettujen sääntöjen lauetessa näiden luovutustestamenttien mukaisesti. Ei siis tämmöitä niin kuin pankkien pelastamisessa. Meillä täytyy olla myöskin hanskassa tämä living will, eli siirto kuoleman tapauksia säätelevät testamentit. Minä sanoin, että on tärkeää, että pankkivalvontaviranomaista, että me haluamme luoda, että niillä on jotain asiantuntemusta. Sillä täytyy olla selvitystilaan liittyvä asiantuntemusta niin, että nämä elinluovutustestamentit on oikein laadittu. Ja siksi tämä kriisin hallinta organisaatio olisi osa pankkiviranomaista. Jossain määrin tämä nyt on merkityksen kysymys, mutta minusta on olennaista, että pankkiviranomaisilla on, on tällaista konkurssiasiantuntemusta. Ja sitä vaaditaan myös jäsenvaltiolta, jos ne tarkastelevat näitä elinsiirtotestamentteja sanon, että rahaston pitäisi siis olla pieni. Ja tämä liittyy niihin ehdotuksiin, jotka, jotka tulevat komissaari Barnierilta, jotka vähän sanovat eri asioita, mutta hänen ehdotuksensa kontekstissa ymmärsin, että Barnierin rahastossa oli vai, olisi vain 50-80 miljardia koko EUta varten. Ja Financial Timesissa esiteltiin kommentteja, jotka tulivat Saksasta, niin he ovat sitä mieltä, että pankkiverosta pitäisi kerätä miljardi vuodessa. Ja jos asiaa tarkastelee tuossa kontekstissa, niin ei tästä valtavasti viedä muista verosta tai maksuista, joita haluaa kerätä. Joku sanoisi, että tämähän kost... saataisiin kasaan bonuksistakin. En minä sano, että se bonuksista pitää kerätä, mutta täm... Tällaisten luvusta puhutaan. Barnier sanoi, että jäsenvaltiot haluavat poristaa kaikki pankeista irti saatava vajeiden maksamiseen, mutta, mutta hyvin rakennettu pankkihan voi hyvin olla kansantalouden til, tilinpidossa vastaavaa. kävin tämän Ruotsin järjestelmän aika tarkkaan läpi ja olen ollut kirjavaihdossa Eurostatin kanssa, miten näissä oloissa voitaisiin tämä tehdä. Tämä Barnier-malli siellä varat ovat tavallaan eurooppalaisissa siiloissa eikä Euroopan tasolla tässä mietinnössä ja Garcia Margaia mietinnössä nämä ovat eurooppalaisia rahastoja. Ehkä nämä kaksi voidaan yhdistää, jos järjestelmästä puhutaan. Vedon, veto käyttämisen ehkäisemiseksi meidän täytyy ehkä sanoa, että nykyoloissa jäsenvaltiot tarvitsevat nämä varat taseisiinsa vastaaviksi. Ja niissä pitäisi silloin olla joku kansallinen kytkentä. Enpä tiedä kuinka kollegat suhtautuvat tähän, mutta pallottelen tällaisia ideoita. Nämä voisivat olla keinoja ratkaista ongelmia ja vähän auttaa meitä myöskin valvontapakettiin läpisaamisessa. Tämän halusin sanoa. Anteeksi Elisa, että en ole kyennyt tapaamaan sinua, mutta minulla on aika paljon estyslistalla, niin olen paljon, että käyn tätä keskustelua julkisesti enkä kasvakkain. Minä olen viimeinen puhuja, haluatko sinä esittää loppupäätelmät? Kiitoksia näistä panoksista. Ensinnäkin mielestäni ne olivat hyvin tärkeitä. Ja sen avulla voimme ymmärtää, että tämä ei ole yksinkertainen asia. Kukaan ei ole varma, että mitä asiaa pitäisi käsitellä. Eikö tässä ole kyse ideologisista eroista pelkästään, vaan miten asia ratkaistaan? Käsitelläänkö asioita milloin kuin yksittäisiä panoksia? Hyvin olennainen kysymys on se, että mitä tällä eri, mikä tämä universaali on? Universumi on, johon eurooppalaisilla erityistoimilla pyritään äh, tarttumaan. Kaksi-kolme viikkoa sitten oli ihan sama, kun keskusteltiin Markandomin mietinnöstä. Ja tästä täytyy olla tietoisia, koska argumentit sen puolesta, että olisi universaali kattavuus rajat ylittäviltä pankeilta, se on vielä päteviä, jotkut ovat sitä käsitelleet. Ymmärrän sen, mutta se on fyysisesti mahdotonta. Tai sitten asetetaan sivuraiteille Euroopan lainanluottavuusratkaisussa koska on mahdotonta, että jopa alkaisi jo valvoa kaikkia rajat ylittäviä pankkeja. Se ei ole tarvetta se lisää byrokratiaa. Konsensus, joka päässä päästiin aiemmin, on se juuri, mistä Silvia ja Ford mainitsivat. Se on se, että katetaan pankit, ja tämä pätee myös siinä mielessä, että minkä Ole Schmidt mainitsi, 45 rajat pankkia. Mutta mitkä pankit? Pankit. Sivikular ne yksilöi eurooppalaisen systeemisen riskin mielessä. Virasto luokittelisi, mistä jollaista riskeistä puhutaan. Ei pelkästään ole koko olla kyseessä, se on yksi mahdollisuus. Tietysti tuotteiden monimutkaisuus, avoimuuden puute, nämä ovat osatekijöitä riskissä. Mielestäni hyvin tärkeä asia, joka täytyy yrittää sopia ja ymmärtää, on se, että jos pidämme tämän konsensuksen, johon päästiin tai sitten ei, koska mitään erityisesti ei ole tapahtunut sielläkin, kun Mar- Marikanan mietinnöstä on, sovittiin. Ja näissä alustavissa kompromissitarkistuksissa niin otin mukaan tämän asian, koska ymmärsin sen, mikä valiokuntaparlamentti halusivat, mistä oltiin sovittu tässä valiokunnassa kaksi viikkoa sitten. Tämä keskustelun kävi Danuta niin, Huoparin ja muiden varjojen kanssa, jotka paikalla olivat valmisteluvakokouksessa. Udo Silvi ja muutkin mainitsivat, että tämä on todellakin sellainen aspekti, josta joko sovitaan, jatketaan samalla linjalla, tai muuten koko asia romahtaa on hyvin tärkeää, että EPP pitäytyy siinä, mitä aiemmin tehtiin, vai ei. Tämä on ehkä se tärkein asia. No sitten muista asioista. Välinepakki. Alustaviin kompromissiehdotuksiin otin mukaan kaikki elementit, jotka sain, koska useimmat niistä tuovat lisäarvoa tähän asiaan. Yritin esittää esimerkkejä hyvin yksityiskohtaisista tarkistuksista, mutta mielestäni ne ole mitään sellaisia tarkistuksia, joita, joista puheenvuorokäyttäjät puhuivat. Työkalupakki on hyvin tärkeä kontribuutio. Rova Luulik mainitsi tämän Assets First-asian. Jonathan Hübner sen mainitsi. Ekkarasin kautta. Muutkin jäsenet mainitsivat, mielestäni se on tärkeä asia. Kaikki tarkistukset, jotka sitten tässä mielessä asian esittävät, ne täytyy hyväksyä. Mielestäni ehdottomani kompromissi kattaa sen, mistä ihmiset yrittävät tässä puhua. Herra Feija mainitsi hyvin tärkeän asian, joka on luottamuksellisuus siitä, mitä valvojat tekevät Tästä oli silikularin tarkistus muistaakseni. Tietysti tämä on osa valvojan, valvojan komitean työtä, Skosin kollegion työtä, eikä pitäisi olla kyseessä julkinen keskustelu. Mutta jos halutaan tehdä välintulo, täytyy olla jonkunlaiset indikaattorit pankin terveydentilasta. tilasta niin että on tällaisia sekä pehmeitä että kovia laukaisevia tekijöitä. Rahastojen rooli, se mitä Sharon Bowles sanoi, kattaa mielestäni kaiken, mitä ajoin sanoa. Jos mennään kansallisiin rahastoihin ja varoihin, ja jos siitä tulee kompromissi, niin koska eurooppalaista ulottuvuutta ei pitäisi jättää asian ytimen ulkopuolelle, koska muuten ne jää... hajautetaan sisämarkkinat pirstaleeksi. Sisämarkkinoiden rooli, systeemisen riski, lautakunnan rooli, ne pitäisi pitää strategisena näkökohtina. Ja sitten kun tietysti täytyy mennä kompromisseihin, niin sitten emme näitä elementtejä menetä, koska juuri tällä hetkellä joko sisämarkkinoita vahvennetaan tai voidaan menettää iäisesti, kokonaan. Tätä asiaa täytyy käsitellä lähestymistavassamme. Tämän lisäksi se, mitä ehdotan metodologisessa mielessä, on se, että ensi viikon aikana järjestän nämä mahdolliset lopulliset kompromissit ja Starsford-viikolla sitten keskustellaan niin, että saavutetaan jonkunlainen yhteinen ymmärrys siitä, mistä 22. päivä äänestetään. Sitten on lähettää teidän toimistoihin kompromissiehdotuksia, että voidaan katsoa, että sopiva, ovatko ne linjassa keskustelun nostelijoiden kanssa, mutta oletan, että erityisesti EPP pitäytyy siihen, mitä sovittiin tämän aloitteen soveltamisalasta – ja Ude Pulmanhan oli hyvin suorasanainen siinä, kun hän tämän asian esitteli, mutta tämä asia täytyy mielestäni ratkaista, muuten kyseessä oli kuva maali, eikä silloin ole hyvä neuvotella muiden toimielinten kanssa. Kiitoksia kaikista panoksista keskustelua. Nyt toivottavasti kes- kompromissit kattavat näiden keskustelun osallistuneiden toimet. Thank you very much. Uh, well done, Elisa. As you said, we're voting on... Hyvin tehty. Äänestys on 24. kesäkuuta. Me tähtäämme heinäkuun täysistuntoon. Vaikka taisi olla, että heinäkuussa täysistunnossa ei ole mitään muuta kuin ekoina valiokuntaa. Nyt siirrymme kohtaan 17, joka on tilastotietojen laatu liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn yhteydessä. Esittelijänä on herra Karas. se yes, Rouva puheenjohtaja, haluaisin kiittää varjaesittelijöitä ensinnäkin, jotka jo etukäteen ovat tehneet erittäin hyvää yhteistyötä kanssani. Voin ilmoittaa siitä, että meillä on jo ensimmäinen menestys tilillämme mutta se vaatii meiltä tiettyä aikataulutusta. Neuvoston työryhmä on tänään Eurostatin kanssa saanut yksimielisyyden yleisistä periaatteista. Ja ensi viikolla Ecofinissa Siellä käsitellään A-kohtana tämä Eurostat-asetus. Tiedän, että sekä neuvosto että Eurostat näiden keskustelujen kanssa, joita minulla on ollut neuvostoja Eurostatin kanssa, ja kun on tämä mietintö ehdotus, joka teillä tänään on edessä, niin sitä on kommentoitu, ja tiedän, että sekä neuvosto, että komissio, että Eurostat ovat kommentoineet niin, että Euroopan parlamentti pitää sitä minimikompromissina ja lähtee sitä liikkeelle. Eli se on Eli työryhmässä on saatu neuvostossa yhteisymmärrys, joka ottaa monet meidän näkökohtamme huomioon. Se tarkoittaa siis sitä, että hyvin pian meidän täytyisi edetä. Minun ehdotukseni olisi, että kesäkuussa jo täysistunnossa. Viemme läpi suullisen kysymyksen ja päätöslauselman. Ja sitten heinäkuussa päätämme tästä lainsäädäntävä äh, lausun, lausunnosta tämän neuvoston yhteisymmärryksen jälkeen tulee ilmaistaan hyvin nopeasti tämä poliittinen viesti parlamentista. Tämä menettelytapa siis. Lainsäädäntö, lausunto, päätöslauselma, suullinen kysymys. Nämä siis jaetaan näin, että kesäkuussa on suullinen kysymys, ja päätöslausunnosta päätetään ja heinäkuussa viimeistään tämä lainsäädäntölausunto. Toinen kohtani. Riippumatta siitä, että neuvoston yhteisymmärrys saatiin vain sen takia, että on tehty, on tässä painostettu jo asiasta niin paljon, niin se ei tarkoita sitä, että, että meidän pitäisi viedä lainsäädäntötyötämme loppuun. Ja tässä tietysti täytyy myös sanoa, että Euroopan parlamentin oikeudelliset jotka on pyritty tarkistamaan, eikö sittenkin voitaisi käyttää yhteispäätösmenettelyä? Koska oikeusperusta artikla on tällä hetkellä artikla 126. Oikeusperustassa jos se on tilastot, niin siinähän on yhteispäätösmenettely. Kyse ei ole turhamaisuudesta, kyse on parlamentin roolista. Kun on selvästi nähty, että olemme nyt jo vaikuttaneet olennaisesti komission ehdotuksen parantamiseen. Minä olen näitä keskusteluja käynyt tähän mennessä ja valmistellut tätä mietintöä siinä mielessä, että olisimme jo de facto yhteispäätösmenettelyssä. Tarvitsemme tästä selvyyden. Halusimme selvyyttä, mutta sen ei pitäisi olla mikään taisteluteema tässä mielessä. Se mistä täytyy poliittisesti sopia, koska minulle tämä kysymys, Eurostat, sen rooli, se on itse asiassa ensimmäinen lainsäädäntöasia, joka liittyy suoraan Kreikkaan. Ja se on tällainen ensimmäinen todellinen testi jäsenvaltioille siitä, että kun, se sanoo oppi, kun ne sanovat oppineensa, niin tekevätkö sinne sen todella? Ja meidän täytyy olla eteenpäin viemä voima tässä asiassa ja tehdä, jatkaa tätä johdonmukaista lainsäädäntötyötämme. Tästä tämä kaksijako, päätöslauselma, suullinen kysymys ja lainsäädäntölausunto. Eli jos päätöslauselmassa ei voida asettaa poliittista viestiä, ja sitten muilla osa-alueilla ilmaista tahtoaminen. Näin pitää tehdä. Tietysti pidämme kaikkia EKP-ehdotuksia hyvinä. Kaikki toimenpiteet, joita 2004 ja 2010 on vaadittu, ja niitä ei ole toimeenpantu. Almun ehdotus, Vaabin mietintö, minun mietintöni, vuodelta 2005 koordinointi EKP-asetusten kanssa. Sanktiomekanismit, jos mahdollista, että näihin tartutaan kompetenssilajentamismielessä. Tunnette mietinnön. Meidän, me olemme halunneet tähän asti tehdä selväksi sen, että Eurostatin täytyy olla riippumaton ja sen täytyy kattavasti milloin aikaan, mihin aikaan tahansa, ilman että sen täytyy hakea lupaa, niin sen täytyy saada tehdä jäsenvaltioissa se, mitä se tehtäviensä hoidon kannalta pitää oikeana ja tarpeellisena. Ei saa olla tehtävän sitä vaarinottamisen kanssa ja toimeenpanon jäsenvaltioiden eroa. Yhteistyö kyllä, informaatio kyllä, mutta ei mitään etukäteislupaa. Koska muuten estetään tilastojen tarkistamista niiden oikea, oikea, oikeellisuuden osalta. Kontrollivierailut, kompetenssi, EKP-yhteistyö, henkilöstön lisääminen, Tähän suuntaan mietintö on menossa. Ja kiitoksia tuosta ja panoksista varjoesittelijöiltä. Toivon, ja se on edellytyskin, että kesäkuussa voidaan blokkina äänestää täysistunnosta päätöslauselmasta, koska näin, vain näin voidaan pitää tästä aikataulusta kiinni, jota tässä yritin alussa ottaa huomioon jo ennen kuin sitä välitin käännöksiin eteenpäin. Okay, uh, thank you. Um, Selvä, kiitos. Ensimmäinen varjoesittelijä. Olettaen, että he haluaisi puhua ensimmäinen asikluuna. Halusin ihan lyhyesti puhua. Toin herra Karasta täysin ja sitä, miten hän on tarttunut tähän vähän monimutkaiseen asiaan. Tässä on pyritty kiihdyttämään vauhtiakin, että lainsäädäntö hyväksyttäisiin. Useimmathan olettivat, että Eurostatilla on mandaatti tehdä se, mitä me nyt ehdotamme. He ovat hyvin ällistyneitä, kun paljastui, mitä paljastui esimerkiksi Kreikan suhteen, ja selvisi, että mandaattia ei ole. Joten tämä halutaan ylös ajaa tämä järjestelmä mahdollisimman nopeasti. Olen käynyt päätöslauselmaluonnoksen ja tarkistukset läpi. Ne menevät aika pitkälle. Ja kuten auditoinnit, ja me emme halua mitään rajoitteita asettaa. Sen kuitenkin sanoisin, että minusta tämän olisi pitänyt olla täysin avointa, että ei ole mitään rajoitetta sille, keitä voidaan tai tarvitsee kuulla. Olipa kysymys va- ministeriöstä tai virastoista vaan mitä tahansa muuta tahoa, yliopistoa, ammattiliittoja, kaikki mikä auttaa auditointoja datan vahvistamisessa. Tätä ehkä eksplisiittisesti pidä mainita, mutta pitäisi tehdä selväksi, että valtuudet ovat laaju, laajemmat. Ymmärsit, että Tällaiset rajattomat valtaoikeudet pitäisi antaa Eurostatille ja lupaan yhteistyöni niin, että saamme tämän onnistuneeseen loppuun. Thank you. Uh, next it is, um, well, I've run out of people. Kiitoksia seuraavaksi. Ei kun niin, Ulle seuraavaksi. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämän tyyppiset asiat tilastotietojen tiimoilta eivät ole kovinkaan seksikkäitä tai niin tärkeitä poliittisesti, mutta ainakaan aikaisemmin. Nyt päinvastoin sen sijaan, jos kotopuolessa kysytään, mistä nyt ollaan kiinnostuneita laajemmin, niin, et, niin ainakin se, että ei pitäisi tilastotietoja väärentää silloin, kun on Euroopan unionin jäsen. Totta kai tämä on tärkeällä sijalla politiikassa ja meidän täytyy asianmukaisesti toimia. Herra Karas on pärjännyt hyvin. Täysin tuemme häntä, kuten Chiklunakin totesi. Mutta ehkä joitain yksityiskohtia voitaisiin lisätä. Ajattelinkin, että voitaisiin esittää tätä. Olen todellakin sitä mieltä, että kun kilpailuviranomaisemme eri maissa toimivat, he juuri aamuvarhaisella ryntäävät paikalle ja sanovat, että nyt ovat paikalla. Ainakin sinä, sinä pudistaisi päätäsi, vaikka yleensä olet niin tiukka. Ehkä tällaisen yllätystarkastuksen voitaisiin tehdä, ainakin sellainen mahdollisuus voitaisiin ottaa mukaan. Joskus pelko on hyvä laatu peruste sekin. Tässä mainitaan myös henkilöstö. Ehkä tässä voitaisiin olla täsmällisempiä, että sanotaan, että ehkä tarvitaan enemmän budjettivaroja. Tämä voitaisiin tuoda julki myös tarkistuksissa. Vaikkakin tilastotietoja tarjotaan, muitakin tietoja olen samaa mieltä siitä, että pitää olla mahdollisuus kysyä keneltä tahansa, Tämä on minun kokemukseni ainakin, että siinä ehkä syntyy myös aika luovaa kirjanpitoa. Jos sitten tarkoitat, että tässä henkilöstön ammattitaito puruttaisiin, tai oikeastaan näiden luovien tahojen äh, ammattitaitoon, niin mehän tiedämme, että se on ollut ongelma. Ehkä meidän pitäisi siihenkin puuttua. Sitten vielä rouva puheenjohtaja, voitaisiinko esittää pakotteitakin, jos ei täytetä vaatimuksia? Voitaisiinko tämä ottaa mukaan tällekin alalle, ei pelkästään laajemmin ottaen, vaan myös kun toimitetaan oikeita lukuja, tilastotietoja. No joka tapauksessa olemme jotakin samaa mieltä. Mahdollisimman tiukkoina on pysyttävä. Kiitos Ulle. No, yritetäänpä seksistää hiukkasen pakotteena höystellä tilastotietoja. Madam Chair, and I'm speaking on behalf of... Kiitos. Puhun Leos Pakosin puolesta, joka on varisteli. Hän on tämmöinen vähän luottavaa hän pyytää anteeksi, että hän on budjettivaliokunnassa tällä hetkellä ja siellä on tärkeä äänestys. Hän halusi kiittää esittelijää yhteistyöstä ja mietintön luonnoista edeltävästä työstä ja voin varjastella tukea Karasin mietintöä ja Eurostatin auditointivaltuuksia. Ja tämä menee pitemmälle kuin komission ehdotus. Minä olen samaa mieltä Euroopan keskuspankin kanssa, mutta tilasta väärentämistä voidaan estää ainoastaan, jos oikeuksia lisätään. Minusta on äärimmäisen tärkeää, että EKPn jäsenet voivat myös ottaa osaa ennalta ilmoittamattomiin tarkastuksiin ja haluaisin antaa EKPlle harkinnanvaraiset valtuudet tarkistaa erityisesti euroalueen tilastotietoja. Erityisesti myönteisenä pidän sitä, että pyydetään komissiota ja neuvostoa lisäämään kansallisten tilastovirastojen vastuullisuutta ja halusimme myös lisätä EKPn valtaoikeuksia kansallisten tilastotoimen tarkastamisessa. Kiitoksia sen puheenvuoron. Joskus laatu tarkoittaa määrää, erityisesti tilastoissa, koska mielestäni pitää katsoa myös sitä, että budjetteja lisätään äh, lyhyen aikavälin toimilla keinotekoisesti, jotka ovat pitkällä aikavälillä vahingollisia, jotka tätä ilmiötä kuten infrastruktuurirakennusten myyntisopimuksia, vuokrauksia, liisauksia, jossa hallitus myy omaisuutta korkealla kustannuksella ja ottaa sen takaisin aiemmin, tai sitten valtion eläkerahastojen toiminnat, niin kuin Pilkässä nähty, ottamista mukaan budjettiin, ja otetaan sieltä kaikki sitoumukset. Joten mielestäni laatu implikoi myös sitä, että kun budjettia parannetaan keinotekoisesti, koska jos näin tapahtuu, niin se nähdään, että luvut ovat parempia, mutta hallitukset alkavat elää sillä pääomalla, joka vielä täytyy tulevaisuudessa ansaita, ja kun ne niin tekevät, ne kaivavat silleen syvempää kuoppaa. Mutta yleisesti olen samaa mieltä esittelijän kanssa, että, että tehdään Eurostatista tällainen ikään kuin tällaista FBI. Eurostatin edustaja täällä on, tietysti hän säännöstäni työtä, koska hän on kabinettipäällikköni niin aiemmin komissiosta. Thank you. Statistics is getting ever sex. Tilasto toimiva muuttuu seksikkäämmäksi FBIn hengessä. Herra Martin, ehdottomasti rouva puheenjohtaja, minä vakaasti uskon, että tilasto ovat bisneksen ja politiikan peruskysymyksiä. Ja yksi syy, miksi politiikkoja kohtaan hyökätään, on se, että meillä harvoin on luotettavaa dataa. Päinvastainen kohta herra Karasta. Hän on maineltaan minun kotimaastani tietysti yksi ahkerimmista edustajista ja oletan, että hänellä ahkerin tavallassa – Myös sisältö on nimittäin tärkeää. Tietysti tämä on hyvä, mitä hän tässä esittää. On erinomaista, että hän voiminen seisoo sen takana. Mutta keskeinen teema tämä on. Toivoisin Eurostatin edustajien kanssa yksityiskohtaisempaa keskustelua siitä, että Eurostatille pitäisi saada enemmän riippumattomuutta. Nyt nähdään se komission teksti. En oikeastaan toivoisi FBIta. Siihen on liikaa eh, negatiivisia raportteja myös tästäkin laitoksesta. Mutta todellakin tällainen tilastoviranomainen, joka hyvin suvereenisti ja omatoimisesti voisi toimia. Ja juuri sellaisena henkilönä, joka ottaa Euroopan realiteetit huomioon. Ja kun olen Euroopan myönteinen, niin Eurostatissa on siinä mielessä erityistapauksesta kysymys. Eurostatin viranomaiset viimeistään 2004 syksyllä viittasivat Kreikan massiivisiin ongelmiin. Nämä ovat siis järkeviä komission viranomaisia, Kyllä, oli neuvostossa 2004 joulukuusta lähtien keskusteluja. 2005 helmikuussa ne tartuttiin asioihin, mutta valitettavasti tuli kesäkuussa 2005 väärä päätös. Se, mitä Eurostatille piti antaa oikeuksia, niin sitä oli jo, oltiin jo vaadittu. Pitää kuvitella, että jos tähän toimintaan jo silloin, ad hoc vierailut, kompetenssin laajennus Eurostatille, niin ei tätä olisi tullut mahdollisesti. Eli teesinä tällainen, että jos oikeat Eurostatin, se siis ei journalistien varoituksesta, vaan Eurostatin varoituksesta, jolla tehdään oikeat johtopäätökset. Niin missä nyt sitten oltaisiin euron kanssa tänään? Herra Smith oli sitä mieltä, että tiedostetaan niin mielenkiintoisia, mutta tärkeitä mielestäni ovat molempia. Ja toivoisin, että näissä mietinnössä ja päätöslauselmassa keskitytään siihen, mitä olisi, että miten tämä olisi voitu välttää. Konkreettisia ihmiset aina tekevät näitä päätöksiä. Kuka esti sen silloin, että edustajat ei saanut näitä vieraanvaltuuksia? Kaikki talousministerit, valtiovarainministerit, kaikki Saksalta sanottiin, että ei suvereniteettia anneta pois Ranskasta ja Kreikasta, kaikki olivat samaa mieltä tässä. Tämä tarkoittaa, että siinä oli valtava väärä päätös, raskas väärä päätös. Histori- historioitsijan täytyy sitä käsitellä, mutta se myös näyttää tämän EUn perusongelman, että kun virheitä tapahtuu, niin ei, ei tiedetä kuka niistä on suorassa vastuussa ja miksi. Ja kun sitä aikajänne on näin pitkä, niin mitä voidaan tehdä johtopäätökset? Toivottavasti nämä ovat oikeat johtopäätökset, joita tehdään. Riippuvuus mielestäni sitten viittaus historiaan. Se nyt herra Rademacher ja hänen työntekijät halu, haluavat nämä ilmoittamattomat vierailut. Siinä on järkeä. Eikö sanktiokysymys myös? Koska kyse ei ole poliisivoimista, vaan sen varmistamisesta, mitä me taloudessa ja politiikassa, miten voimme tehdä päätöksiä ja olla Maria tässä rohkaista olemaan aktiivinen, eikä pysymään tiukkana. Tämä on hyvin tärkeää työtä meidän kaikkien kannalta. Thank you. We've, we've got quite a few speakers. Kiitos. Tässä on vielä aika monta puhujaa. Sorry. Cluna wants to come back on a small point. I've got a small point. Um, so uh, if, if we could... Sikluna, minä sitten lopuksi sanomme jotain lyhyttä. Yritän, yrittäkää puhua mahdollisimman lyhyesti. Minä yritän. Valiokuntaa kohtaa vakava dilemma. Olen samaa mieltä herra Karaksin kanssa, että aikaa meillä ei paljonkaan enää ole. sitten datan keräämisessä ja rahoitusmaailmassa meillä ei ole aikaa tuhlattavaksi. Meidän pitää estää sen tapahtuminen uudestaan, mitä Kreikassa tai vaikka Unkarissa on tapahtunut. Tätä on lainsäädäntöehdotus. Emmekö me voi laittaa siihen säädöksiä ei täällä korkealla tasolla hyväksytty. Tehdyt ehdotukset liittyvät poliittisten valtioiden suvereniteettiin ja poliittiset neuvottelut ovat vasta alkaneet. Toivottavasti tämä tilanne ei pysynyt avoimena vuosia, koska koko maailma nauraa meille, jos toimimme hitaasti. Tässä kysymyksessä emme voi kiirehtiä, kun po- koska poliittista sopua ei ole. Tämän sanottuani uskon, tämä mietintö ei ole riittävä. Komissio ei ole tarpeeksi kunnianhimoinen. Mitä tarkoitan? Ensimmäinen Kreikan skandaali 2004. Sitä seurasi komission ehdotus auditointivaltuuksien antamiseksi Eurostatille. Ehdotus ei onnistunut. Mitä me nyt ehdotamme? Se, että tutkintavaltuudet annetaan. Mutta nyt tämä on liian vähän ja liian myöhään. Mennään, täytyy mennä pitemmälle. Olen Ulla Schmidtin kanssa ja sanktiokysymys täytyy ottaa esille. Meillä oli ongelmia 2004 jo Kreikassa ja mitään ei tapahtunut. Ainakaan mitään perustavia muutoksia ei tapahtunut. Tilastojen tarkastamisessa ja tilastojen väärentäminen jatkoi Unkarissa 2005-2006 ja Kreikassa vuoteen 2009 asti, mikä osoittaa, että meidän tehdä kokonaisvaltaisia uudistuksia. Parlamentilla on oikeus kysyä komissiolta, miksi tilanne meni näin pitkälle ja miksi komissiolle on onnistunut tilannetta samaan haltuun. Me kävimme EKPssä joulukuussa, me kysymme heiltä, oliko heillä mitään tietoa siitä, mitä Kreikka teki. Ehkä he tiesivät noin 30 prosentista 30 prosenttia siitä, mitä tapahtui. Mutta tuohan ei ole riittävää. Hän täytyy saada takeet, että me kykenemme ar- arvioimaan tilanteen kaikissa jäsenvaltioissa ja kykenemme sulkemaan porsaanreijät. Ja lopuksi EUn vastuu on merkittävä. 2007 komissio ehdotti liiallisen alijäämä menettelyn lopettamista Kreikkaa vasten. Ja tuohan oli vitsi, koska se johti farssiin. Voimme olla ryhdykkäämpiä kuin aikaisemmin. Tekstiä voi myöskin vähän tukevoittaa ja me tarvitsemme merkittäviä valtaoikeuksia. Merci, Madame la Présidente. Kiitos puheenjohtaja aivan pikaisesti. Vilpitön selvä tuki esittelijälle. Tässä on kyse nyt pitkälle politiikasta, vaikka se vaikuttaa tekniikalta. Jos ajatellaan sitä kritiikkiä, jota useimmin on esitetty nykyaikana Brysselistä käsin, nimittäin, että on kyse valtavasta virkavaltaisuudesta lonkeroineen. Ja nyt oikeastaan on kyse jäsenvaltioista. Kuten toisin kuin sanoitte, ei ole komissiosta kyse pelkästään, vain jäsenvaltiot. Ja ne, jotka ovat luvanneet valitsijoille, että sitten katsotaan – 3,0 prosenttia, niin eivät selvittäneet, mitä siellä on pilkun jälkeen, saati mitä ennen. Siis tämä on yhteistä etua koskeva asia, ja kuitenkin neuvostossakin oli aika paljon populismia, joka johti Euroopan vastaisuuteen. Olen, olen samaa mieltä esittelen kanssa siinä, Mutta todellakin täytyy saada tämä läpi suurella enemmistöllä. Annetaan tuki sille, että ruvetaan vakavassa mielessä tarkastamaan tilastoja, kuten Ulle Schmidt totesi, että tehdään yllätystarkastuksia paikan päällä, ei miksikään FBIksi ryhdytä, mutta koska virheitä on tehty kunkin jäsenvaltion pääkaupungissa, ei siis Brysselissä. Thank you, Edward. Um, thank you. Uh, my apologies, Madam Chairman. Kiitoksia pahoitteluni mutta että palaan asiaan, mutta se minkä jätin sanomatta on mielestäni relevantti. No se on tämä. Kun painotetaan kovasti valvontaa ja va- valtuuksia ja niin edelleen, yleensä katsotaan yhtä tärkeää perusperiaatetta. Otamme itsestään selvänä, mutta se ei, sitä, se ei tapahdu näin. Se on tämä tilinpiton metodologian maita, jopa euroalueella, toisin kuin yksityissektorilla on kansainväliset kirjanpitostandardit, jotka ovat erilaiset kuin Yhdysvalloissa, mutta ainakin Euroopassa. Oletetaan, että kaikki firmat niitä noudattavat. Mutta hallitukset käyttävät kahta eri metodologiaa. On vielä maita, jotka käyttävät tätä vanhanaikaista cashflow-metodia, kasvavirtometodia. Ja tämä selitys, jonka komission minulla antaa, kun tästä kysyin, että nämä flowsta siirretään accrualina vasta ne suoritusperätariksi siirretään sitten myöhemmin. Sopeutetaan. Eli emme tarvitse kautta Euroopan unionin tai euroalueen yhtenäistä järjestelmää. Ja tämä pitäisi olla tässä mukana, että meidän pitäisi tällaisia eroja sallia tilinpitomenettelytavoissa eri maiden välillä. Uh, thank you very much. Um, I, I... Kiitos. Minäkin haluan onnitella esittelijää. Olen tehnyt parhaani puheenjohtajana painostaakseni neuvostoa tässä asiassa. Minusta vaikuttaa, että on täysin välttämätöntä, että meillä on täsmällistä ja parempaa Eurostatin aggregaattidataan tarkastamista. Tämä täytyisi olla taloudellisen hallinnan kohentamisen ennakkoehto. Jos näin ei tapahdu, muusta ei kannata puhua, koska tietoa sitten tarkistettaisiin. Eli tämä on välttämätön ehto. Suoraan sano, sanoen, tässä ollaan pitkälti jo riittävän ehdonkin puolella, ja seurastatilla on riittävästi tutkintaa oikeuksia, jos tarvitaan näihin ongelmiin, johon Edward puuttuu puuttui liittyen metodologiaan. Komissio ehdottaa ihan minimi, joka täytyy toteuttaa Kreikan tapauksen jälkeen. Täytyy puuttua kaikkiin jäsenmaihin. Ei pidä odottaa, että joku maa tekee jotain vähän tuhmaa tai on alijäämän menettelyssä. Vaan tämän täytyy koskea kaikkea, koska silloin tartutaan ongelmiin ennen kuin ne tapahtuu raportoinnin pitäisi olla samanlaista kaikissa maissa, että tietäisimme mikä on mukana, mikä ei. Jos on asioita, jotka ovat legitiimisti taseen ulkopuolella, jos tällaista jos ne legitiimisti sitä voivat olla, meidän täytyy kuitenkin tietää, mistä on silloin kysymys. Meidän täytyy varmasti myöskin täsmän tarkastella budjetteja ja toimia monivuotiselta pohjalta. Ja sitten varmaan muita valvontaan liittyviä kysymyksiä. Ja koska valiokunnallamme on paljon ideoita, minusta tämän Task Forcein pitäisi kuulla meitä muodollisesti, eikä niin, että he kertoisivat meille ideoistaan puolihuolimattomasti päivän päätteeksi. Päätöslauselmassa järjestämme jonkinlaista henkilökohtaista vastuuta sanktiona. Puhumme rahoituslaitosten johtajien vastuuta, vastuusta. Ja jäsenvaltioissa täytyy olla samaa, jos ne aiheuttavat sotkua meille, vastuuta pitää kantaa. Herrasta riippumattomuus on houkuttelevaa yhtäältä, mutta tuossa on argumentoida, että niin kauan kun ne ovat komissionalaisia, niin on enemmän valtaa komissiossa. Eli tässä on kysymys vallan tasapainosta. En ole tehnyt vielä johtopäätöstäni, mutta ehkäpä haluamme miettiä tätä vähän enemmän halua sanoa mitään enempää. Pyysimme oikeuspalveluilta selvitystä oikeusperustasta. He sanoivat, että se tulee 19. päivän mennessä. Odotamme sitä. sitä. Suullinen kysymys onnistunee vielä kesäkuussa, koska keskinäinen konsensuksemme on niin voimakas. Ehkä meillä voisi olla tällainen tekstiä, jossa muutoksista äänestetään blogissa jo sen sijaan, että äänestettäisiin korjauskorjaukselta vetoan teihin, että toimitaan yhdellä kielellä. Muuten emme ehdi kääntää näitä ennen valiokuntakäsittelyä. On kiireellisen tärkeää saada kantamme nopeasti kuulluksi. koska asiakas tulee neljäs. Kesäkuuta Koreperissä olemme sen suhteen myöhässä, mutta paine täytyy pitää päällä. Nyt annan esittelijälle puheenvuoron loppuyhteenvetoa varten. Kiitoksia erinomaista keskustelusta. Tässä on monia elementtejä. Yksi elementti keskustelussa tulee tulee itse asiassa tutkimusvaliokunnan asiasta. Siinä tämä, siihen tämä lainsäädäntöpäätöslauselma ei sovi, vaan tässä täytyy kysyä itseltämme sitten, että tämä ehdotus ei ole se ehdotus, eikä nyt nykyinen keskustelu mikään tutkimusvaliokunta se, että täytyy viitata siihen, että tässä, tässä on tämä poliittinen päätöslauselma. Kiitos puheenjohtajan. Poliittinen päätöslauselma ja sitten tämä lainsäädännöllinen osa, koska valitettavasti lainsäädäntöosassa emme voi koko sitä panosta antaa, jonka me haluamme poliittisesti ilmaista. Ja pyydän kaikkia. Kun on tämä tarjous suullisesta kysymyksestä ja päätöslauselmasta, että sitä hyödytetään, että saadaan tämä poliittinen aspekti, jota emme voi lainsäädännöllisesti toteuttaa tällä hetkellä, niin että se muotoillaan selvästi ja tuodaan mukaan. Poliittinen päätöslauselma on se, jossa voimme, jota voimme työstää paljon joustavammin kuin lainsäädäntöteksti. Mutta kulmokivinä ovat tietysti riippumattomuus, vastuu, a- automaattinen toiminta Eurostatin puolelta, ja se on tässä mietinnössä, minimistandardit standardit tilastoille on mukana valvontavierailut jäsenvaltioihin, joista ei tiedoteta, mukaan lukien oikeus vierailla yksiköissä kuin tiedot esimerkiksi Euroopan tasolla. Eurostatin riippumattomuus on siinä mukana ja, ja, ja että valtioiden riippumattomuutta data-asioissa vähennetään. EKP-yhteistyö on mukana ja mukana on myös kysymys tai selvästi siellä on mukana se, että on ollut viivästyksiä vuosien ajan ja komission ehdotus on vain minimi, koska poliittisesti haluamme mennä paljon pidemmälle. Seuraavina tulevina päivinä, kun ajatellaan tätä päätösalaisomaa suullista kysymystä, ja sitähän pitäisi mahdollisimman suurella enemmistöllä päättää maanantaina Strasbourgin viikolla. Ja sitten tämä lainsäädäntöosa, jonka siis eh, kattavuus riippuu oikeudellisen yksikön lausunnosta. Se päättää sen menettelytavan. Kiitoksia. Eurostatin edustaja halunneen sanoa sanaseen. Olisi pitänyt antaa teille puheenvuoro jo aikaisemmin. Kiitoksia kovasti, rouva puheenjohtaja. Haluaisin vain tähdentää sitä, mitä esittelijä totesikin, mikä merkitys on tällä esityksellä komissionkin kannalta. Olemme kovin kiitollisia parlamentin halukkuudesta edetä ripeästi, koska tämän esityksen hyväksyminen on hyvä merkki järjestelmille, markkinoille. Siksi on aika tärkeää, että pääsemme tästä esityksestä eroon mahdollisimman nopeasti. Olen kiitollinen myös yhteistyötä, yhteistyöstä valiokunnan jäsenten kanssa, kuten on ollut viikkojen aikana. Te ja valiokunnan jäsenet ovat harjoittaneet painostusta neuvoston suuntaan Ehkä he ovat itse halukkaampia sitten ja saada tulos, jos ei nyt täydellistä kuitenkaan, mutta ainakin tulos näistä neuvotteluista neuvoston kanssa tulevina viikkoina. Um, if I could ask members... Paljon kiitoksia. Pyydän jäseniltä panoksensa suullisen kysymyksen ja päätöslauselmaan maanantaina 7. päivä kello neljä mennessä emme kertoneet takarajasta silloin, kun lähetimme tämän luonnoksen, koska emme tienneet esittelijän ehdotusta. Eli päätöslauselma luonnoksen tarkistukset maanantaiksi kello neljä. Ja sitten teillä on päivä lisää lainsäädäntötekstin tarkistuksiin, eli kahdeksas kesäkuuta. Ja lainsäädäntötekstiä ja sen tarkistuksia käsitellään 28. päivä. Ja toisesta tekstistä myöskin, en tiedä koska tämä menee täysistuntoon, mutta täysistuntoon heinäkuussa tulee taas lisää Ekonin tavaraa. Kiitos kaikille. Nyt eräs kluuna ottaa puheenjohtajan Nuijan vastaan ja hän puheenjohtajana – vetää oman mietintönsä käsittelyyn. En tiedä, onko se luvallista vai ei, mutta hän suostunee siihen. the amendments are here. Sure. Fine, we now come to the, uh, No, nyt tullaan seuraava kohtaan esityslistalla. Lausunto. Uuden kestävän talouden työllistämispotentiaalin kehittäminen. Minä tässä olen myös valmistelija. Ehkäpä alustan muutamalla kommentilla. Muistan, että, että alkuperäisessä lausunnossa oli joukko esityksiä, Ennen kaikkea käsiteltiin vihreiden työpaikkojen määritelmiä, mikä merkitys on luokituksella ja näiden työpaikkojen tilastollinen käsittely. Nyt ne eivät kuulu näihin järjestelyihin. Siellä on muitakin esityksiä liittyen pk-yritysten asemaan ja koulutukseen ammattikoulutukseen. Sitten olen saaneet kymmenen tarkistusta kaiken kaikkiaan kaksi kansanpuolueelta, neljä Filip Lambertilta vihreiltä ja kaksi Padarilta. Ja Kluteet Hendel ovat esittäneet myös kaksi. Käydäpä yksi kerralla läpi. Ensinnäkin Rova Hübnerin tarkistus koskee työmarkkinoiden liikkuvuutta. Rakenteelliset puutteet, nuorten työttömyys ja niin edelleen. Tämä kyllä vahvistaisi meidän lausuntoamme. Tämä koskee myös kollegani Patarin tarkistusta. Hän haluaa korostaa ammattikoulutuksen merkitystä yhdessä tarkistuksessa ja toisessa puolestaan yrittäjien merkitystä, koehankkeiden merkitystä. Varsinkin ekoinnovaatioiden alalla olemme kiitollisia näistäkin tarkistuksista. Sitten on pari muuta kluuttelta. Siinä halutaan antaa suurempi merkitys alakohtaiselle työllisyydelle varsinkin terveyspalveluista tai sosiaalipalveluissa. Sitten vielä toinen, joka liittyy työpaikkojen laadukkuuteen. Sitten Philip Lambertilta on neljä. Lähinnä ne käsittää käsittelevät verotusta, verotaakan siirtämistä työstä ei uusituviin voimavaroihin. Yhden kohdalla esitykseni on, että otetaan mukaan, kun puhutaan energiasta, niin sana ei uusiutuva, uusiutumaton, jos se nyt on hyväksyttävissä – Hyvä. Sitten toinen, joka nimenomaisesti mainitsee hiiliveron. Oikeastaan se liittyy monivuotisten rahoituspuitteiden valmistamiseen kestävän työllisyyden takaamiseksi olemme samaa mieltä. Siinä esitetään uudenlaista veroa, kuten muun muassa hiilivero. Ehkä voidaan tässä miettiä tätä tapaamme. Ja nyt puheenvuoron saavat varjoesittelijät. He voivat itse kommentoida omia tarkistuksiaan tai mitä muuta haluavat ilmi tuoda. So, um, I ask, uh... No niin, ehkä Philippe Lambert. Okay, chair, uh... Kiitos puheenjohtaja. Mitä tulee uusiutumattomiin kysymys ei ole ainoastaan uusiutumattomasta energiasta, vaan resursseista ylipäätänsä. En halua, että tämä mietintö olisi hirveän skarppina erotteluissa tässä, mutta mietinnön pitäisi tarttua molempiin. Sitten kommentti Danutalle, hän ei taida olla paikalle. Tämä liittyy työvoiman liikkuvuuteen. Ymmärrän tavoitteeni, hän on oikeassa siinä määrin, tai jos, jos haluamme tarttua asioihin, kuten rakennusten eristäminen. Tarvitaan aika paljon työvoimaa ja työvoima ei ole aina siellä, missä sitä erittäin tarvitaan, mutta huolenaiheeni on, että jos me pomme on epäselvästi, me emme halua alkuperämaa periaatteet tuotaisiin tähän takaisin. Jos ihmiset ajattelevat, että työvoiman liikkuvuuden helpottamiseksi pitäisi tarttua tuollaiseen instrumenttiin, ja vastustaisimme sitä voimakkaasti. Tässä saattaa olla vähän monimielisyyttä, joten ehkä äänestäisin tyhjää siinä kohdassa, mutta muut tarkistukset omani mukaan lukien, niitä kannatan. Onko muita puhujia tästä lausunnosta? Joo, jag skulle vilja göra några korta kommentarer. Muutama lyhyt kommentti tarkistuksiin. Filip Lambert otti tärkeän kysymyksen esille tarkistuksessa liittyen PK-yrityksiin. Meidän täytyy etsiä kaikkia mahdollisuuksia, että voidaan kannustimia luoda näille yrityksille olla aktiivisia, että päästään kestävämpään talouteen. Verotuksen toimenpiteet ehdottomasti ovat ajankohtaisia. Sitten ammattikoulutuksesta Padarin tarkistusten pohjalta tarvittaisiin merkittäviä muutoksia, että koulutusjärjestelmät sopisivat uuteen vihreään talouteen. Erityisen soveliasta olisi myös jatkokoulutusta käyttää, jota on jo yrityksissä. Jos ajatellaan autoteollisuutta sitten, on erittäin on hyvin erittäin tärkeää nähdä se haasteena niin, että autotiteollisuus säilyttäisi kilpailukykynsä, mutta se edellyttää, että henkilöstö saa riittävästi taitoja, joita vaaditaan ympäristöystävällisten autojen rakentamisessa. Esimerkiksi on valtava ero, kun tuotetaan perinteisiä bensiinipolttomoottoriautoja tai sitten muita uusia autoja, joita varmasti teillämme pitkällä aikavälillä on. Siksi ottaisin esillä myös tilastoesityksen tässä lausunnossa. On erittäin tärkeää, että vihreä elinkeinoelämä on selkeästi esillä myös tilastoissa, niin että sillä olisi merkitystä myös päätöksenteossa. Ja se edellyttää, että meillä on enemmän tilastollista pohjaa myös. Kiitos. Herr Skituna. Äh, ich will da gar nicht viel... En halua kovinkaan paljon täydentää. Useimmat tarkistukset sopivat hyvin yhteen. Yksi kysymys Lambertille koskien verokannusteita. Sehän ei ole ongelmaton asia verokannusteiden kanssa. Toisaalta Puhutaan budjetin saneerauksen tarpeesta. Siihen budjettiin pitää löytää uusia tulolähteitä ja siinä kysymys, että miten tätä voisi vähän äh, tarkentaa, ettei mennä vero, vero, vero veroanalysten suuntaan tässä. Fine, thank you. Uh, any more Comments? No, I don't see any. Then I... Jos muita kommentteja ei ole, mainitsen vain takarajat, päivämäärät. Äänestys on Ekon valiokunnassa 22. kesäkuuta ja toivottavasti siinä vaiheessa on pidetty kokous ja on siistitty tekstiä. 14. heinäkuuta on äänestysvaliokunnassa. Ja nyt seuraava kohta. Eurokolikoiden aitoiden tarkistaminen, kiertoon kelpattomien eurokolikoiden käsittely. Esittely on Slavi Bin. господин председател. Уважаеми колеги, целта на предложения регламент... Hyvät kollegat, Asetusehdotuksen tarkoituksena on saada aikaan eurokolikoita varten aitouden tarkistamismenettely. Tämä koskee myös kiertoon kelpaamattomia eurokolikoita. Tämän esityksen tarkoituksena on varmistaa euroalueella yhteiset menettelyt aitouden tarkistamiselle ja niin, että voidaan myös harjoittaa valvontaa aitousmenettelyä ne, jotka ovat mukana tässä prosessissa, haluavat, että teksti olisi selkeä, jossa selvästi määriteltäisiin, mitkä ovat menettelytavat taitoiden tarkistamisessa. Kollegojen tarkistuksista voidaan sanoa, että on selvää halukkuutta ollut tehdä yhteistyötä Aitouden tarkistamismenettely totta kai tuo kuluja viranomaisille, siksi heillä pitäisi olla oikeus periä käsittelymaksu. Olen kansapuolen kollegan kanssa sikäli samaa mieltä, että käsittelymaksu ei kuitenkin saisi, ei saisi koskaan yksityishenkilöitä. Tämä on tarkistus 41. Sitten 43. Herra Baltsilta esittää, että ainoastaan kahden euron, yhden euron ja 50 sentin kolikot otettaisiin aitouden tarkistamisen. Ymmärrän kyllä tarkoitusperän, mutta en sitä voi hyväksyä. Pitää paikkansa, että 20 sentin tai pienempien kolikoiden tarkistaminen liittyy vähempiarvoisempaan väärentämiseen, mutta nykylainsäädännön nojalla kaikki kolikot ja setelit olisi varmistettava aitouden osalta. Koska kolikotkin on siis tarkastettava aitouden osalta, niin viranomaisia ei kuitenkaan löytäisi palauttamaan näitä kolikoita. Tiedän, että menettely on erilainen. Tiedän, tässä on kustannushyöty näkökohtakin huomioitava – kolikoiden prosessointilaitteet hyväksyvät kaikki kolikot. Siksi vaikka olisi nimellisarvoltaan pienempiäkin kolikoita kuin on kolmessa suurimmassa, niin ei näistä pienimmistä tästä vaiheessa oikeastaan tule mitään lisäkustannuksiakaan. Sitten 44 ja 45 tarkistukset myös herra Valtsilta edellyttävät laajentaa, laajempaa joustavuutta aitouden tarkistamisessa. Minun mielestäni jäsenvaltion pitäisi saada mahdollisuus valita joko koneellinen tai käsivarainen öö, tarkastaminen. Sitten Rova niin, tarkistus 46 sanotaan, että pitäisi antaa kohtuullinen aika, joka koskee, koskee ykköskohdan säännösten voimaantulo. Ja toivottavasti tässä kovissa kanssa saadaan aikaan yksimielisyys, kuten myös neuvoston kanssa. Entäpä sitten kolikon käsittelylaitteen pois ottaminen käytöstä huoltamisen yhteydessä. Mielestäni se on asianmukaista. Tämä on 47 tarkistus. Tuen tätä ajatusta myös tarkistuksessa 48, joka liittyy jäsenvaltioiden oikeuteen vaatia takuita niiltä laitoksilta, jotka tarkistavat kolikoita niin, että myös henkilöstö on asianmukaisesti koulutettu. Sitten vielä henkilöstön kouluttamisesta niin Euroopan tekniikkakeskus on asianomainen viranomainen. Sitten tarkistus 49 ja tarkistus 50. Olafin asiantuntijoita kuultaessa saimme kuulla, että on ehkä esimerkki siitä, että syntyy kaasuja, hajuja, kun näitä pakkauksia avataan. Tämä johtuu kemallisesta reaktiosta – eri aineiden välillä, joita on käytetty kolikoten puhdistamiseen ja myös laatikoten puhdistamiseen ehkä on käytetty liiallisia määriä näitä aineita. Siksi jos on syytä uskoa, että terveysvaara on olemassa, niin ykköskohdan käs, kohdan käsittely maksua pitäisi korottaa parikymmentä prosenttia. Siitä tulisi lisää maksua. Sinne esitän tekstiksi, että ei siis kolikot pitäisi pakata yhdessä ja lähettää toimivaltaiselle viranomaiselle. Näin saadaan suurempaa selkeyttä. Noin teknisesti puhuen kaikki aitouden tarkastamiseen käytettävät laitteet hylkäävät sellaiset kolikot, jotka on ilmeisesti kierton kelpaamattomia tai jotka on väärennetty. Ne pakataan yhteen ja lähetetään asianomaiselle kansalliselle viranomaiselle. Se analysoi ne, päättää puolestaan, mitä kolikoita voidaan pitää väärennettyneen tai mitä voidaan pitää kiertoon kelpaamattomina. Siinä tarvitaan kuitenkin selvennyksiä, siis väärennökseksi pidetyt kolikot tai kiertokelpaamattomat kolikot pitäisi panna samaan pakettiin, kun ne lähetetään toimivaltaiselle viranomaiselle. Niitä ei pitäisi siis pakata erikseen. Sitten vielä tarkistus 51, jossa on kyse määräajasta 31. joulukuuta 2015. Nimittäin komission pitäisi siihen mennessä tehdä tarvittaessa uusi ehdotus. Haluaisin täällä nyt jäsenille vielä vahvistaa sen, että tämä on tullut kokouksessa esille tavan takaa. Mitään yksimielisyyttä ei asiantuntijoiden ja jäsenvaltioiden kesken ole tästä asiasta. Vielä yksi ongelma Nimittäin vaikka olisikin yksimielisyys teknisesti ottaen, niin jos ajatellaan laitetta, joka voisi kaikkia parametreja arvioida, niin tällaisen hinta olisi liian korkea. Te voitte itse sitten arvioida tarkistuksia myös ja mielenkiinnolla odotan teidän yhteistyötänne. I will now ask the... Kiitoksia. Nyt varjoesittelijöiltä Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, ensiksi minun täytyy onnitella esittelijä hänen työnsä laadusta, tavasta, jolla hän on keskustelua vetänyt. erityisesti hänen merkittävän ra- ranskalaisesta tavasta puhua ranskaa. Haluaisin kiittää myöskin komissiota ja puheenjohtajamaata – Espanjaa, jotka ovat avoimuuden hengessä toimineet. Olen tehnyt kolme tarkistusta. 41, jonka mukaan kukin neurokolikoiden aitoiden tarkistamista suorittava laitos voi periä käsittelymaksua kustannusten kattamiseksi, mutta käsittelymaksuja pitäisi kuitenkaan periä yksityishenkilöiltä. Tarkistuksen tehtävänä on pitää huolta siitä, että kustannukset eivät siis yksityishenkilöiden kontolle lankea. 46. Sanotaan, että komissio antaa asianmukaiset ohjeet kohtuullisen ajan kuluessa taata toisekseen kohdan yksi säännösten teknisen toteuttamisen tämän ja sitten tarkistus 50, mikäli palautettava erä sieltä kolikoita, jotta vaarallisen aineet ovat viettäneet siinä määrä, että ne voivat olla vaaraksi käsittelijöiden terveydelle. Ensimmäisen kohdan mukaisesti perittäviä maksuja täydetään lisämaksulla, joka vastaa 20 prosenttia palautettujen eurokolikoiden nimellisarvosta. Tämä tässä välttäisi tätä voi välttää saastuneiden kolikoiden puhumisesta, vaan pikemminkin vain vioittuneista kolikoista, joka on euron imagon kannalta parempi. Ja sitten on tarkistus 43, jossa pyritään sulkemaan 50 sentin nimellisarvon alapuolisten kolikoiden poistaminen tästä. Tämä on 21 asetuksen vastaista, jonka mukaan kaikkien kolinkojen tarkastaminen täytyy tehdä. Tämä on myöskin huono viesti väärentäjille, jotka ajattelevat, että heitä, he saavat työskennellä sitten 10-20 sentin kollegojen kanssa. Kiitos. Nyt käännyn Padarin puoleen. Haluaisin kiittää ensinnäkin esittelijää siitä, että hän on ottanut mukaan tarkistukseni siitä, että lisätään kolikon määritelmä tai sellaisten kolikoiden käsittely, jotka eivät kelpaa kiertoon tulevaisuudessa. Ja myös siitä, että jäsenvaltiot ovat yhteiset koulutusstandardit hyväksyneet. Tämä on tärkeää. Ja tarkistukseni koneista, jotka ovat menneet epäkuntoon. Mitä siinä tehdään? Mielestäni tämä on tärkeä tarkistus. Osittain kohdassa viisi esipuheessa Euroopan tiedekeskus sitä käsittelee. Mielestäni tämä kohta on tärkeä. Se täytyy mietintöön ottaa mukaan. Tarkoituksena on taata se, että koneiden taata tämä oikea käyttö näille koneille. Ei ole proseduuria sille, jos näitä koneita ei enää tarvita tai kun todetaan, että ne ovat virheelliset. Täytyy estää sellainen tilanne, jossa näitä koneita voitaisiin käyttää rahan väärintämiseen. Uh, thank you, Mr. Padar. to Vicky. Kiitos, herra Padari. Ja sitten Vicky. Kiitos. Kun tulen, uh, kun tulee ei-euroalueelta, niin totta kai ole varovainen, kun kerron, mitä euroalueella pitää tehdä penneille, mutta kiitos tästä mietinnöstä. Selvää on, että esittelen tänne valtavasti työtä. Paljon hyviä tarkistuksia. Meitäkin huolestuttaa tarkistus että alle 50 sentin kolikoita ei tarkisteta, koska se saattaisi lisätä pienten kolikoiden väärentämistä. Muuten siinä hengessä, mitä sitten muut ovat sanoneet, olen vähän huolestunut tarkistuksesta 21. Ehkä tämä on käännöskysymys. Siinä teidän erinomainen näkökantanne on puheena, että, että jos, jo, jos jonkun jäsenvaltio havaitsee, että laitos ei ole noudattanut asetusta, niin tämä muotoilu, että oikaisemmoinen kohtuullisen ajan kuluessa on vähän löysempi, ehkä vähän nopeasti olisi parempi. Um, Kiitos, Arva Ford. Nyt käymme komission puoleen. Zenaris. Uh, thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää herra Binefia kaikesta hänen tekemästään työstä. Hän näki vaivaa selviäksi näistä mekaanisista kysymyksistä, niitä on joskus vaikea ymmärtää. Olen kovasti kiitollinen näistä ponnisteluista. Kaiken kaikkiaan olemme samaa mieltä tämän suuntauksen kanssa myös näiden muutosten kanssa, joita herra niitä arvioi. Tässäkin noudatetaan pääosin yleistä ajattelutapaa. Kiitos myös Rovauko niille ja parlamentin jäsenille, jotka vaivautuivat tekemään tarkistuksia. Minäkin esittäisin varaukseni, kuten täällä kuultiin, liittyen siihen, että rajoitettaisiin tämä aitous tarkastaminen pelkästään nimellisarvoltaan suurempiin kolikoihin. Se ei noudata tätä ajattelutapaa eikä noudata lainsäädäntöäkään. Ei se tavallaan ole tämän merkin mukaistakaan, jonka me haluamme poliittisesti antaa. Pari sekä halusin mainita yksityiskohtaisemmin nämä vialliset laitteet. Täällä on herra Padarin tarkistus. Kyse on sisällöstä, että ymmärtää mitä viallisilla laitteille tapahtuu. Käy niin, että jos laite enää pystyy aitoita tarkistamaan, niin ehkä sitä ei tarvittaisi ollenkaan siihen, vaan se myytetään, myydään jollekin, joka kuitenkin suorittaa tämän tarkistamisen kioskille, kirkolle, jollekin taloudelliselle toimijalle, jota laki ei velvoita tarkistamaan aitoutta. Se, että pitäisi nämä tuhota peräti, niin se ei välttämättä kuitenkaan palvele sitä tarkoitusperää, jonka me haluaisimme sitä palvelevan. Ehkä se olisi taakaksi yksityisen sektorin toimijalle, joista meidän on kannettava huolta heistäkin. Tämä oli yksi varauma, joka minulla oli. Siksi ei voida edellyttää viallisten laitteiden tuhoamista. Toiseksi tässä viitataan siihen, josta herra Binef puhui liittyen paketointiin, jos on kiertoon kelpaamattomista kolikoista, väärennystyistä kollegoista, vaikka arvostan kovasti sitä, miten hän ymmärtää tämän hyvin. Ja se on aika tärkeää, mutta siinä ei ole vielä ratkaisu olemassa. oikeastaan Hella vinev totesi, että sen sijaan, että yritykset, jotka nyt pyrkivät toimimaan parakykynsä mukaan sekä väärennösten että kiertokelpaamattomien kanssa, niin pantakoon kaikki hylätyt kolikot yhteen ja lähetettäköön viranomaiselle, joka teki, hoitaisi homman. Hankala keskustelu. Enkä usko, että siihen edes voidaan näin vain löytää vastausta yksi kantaa. Minulla on omia ajatuksiani, mutta minun mieleen mielestäni pitäisi löytää sopiva sanamuotoilu, joka kattaisi tämän huolen sinällään, mutta ei kuitenkaan johtaisi viranomaisten kannalta kohtuuttomiin velvoitteisiin. Ehkä he joutuisivat tekemään eron satojen tuhansien epäkelpojen kolikoikien välille löytääkseen pari väärennöstä. Ymmärrän tämän ajatuksen, tunne myötätunnasta kohtaan, mutta käytännössä törmätään kuitenkin ongelmiin ja siihen täytyy löytää sopiva sanamuotoilu. Yleisesti ottaen toistaisin kuitenkin vielä puheenjohtaja, että olen kiitollinen rakentavista kommentoista, jotka menivät oikeaan suuntaan. Kiitos Järjeksen Aris esittelee, kiitos Muistutettakoon, että äänestys toimitetaan Ekonissa 22. kesäkuuta täysistuntoon joskus syyskuussa. Ilmeisesti ette halua enää mitään kommentoida. Erinomaista. Siinä tapauksessa viimeiseen kohtaan esityslistallamme jäsenvaltiojen työllisyyspolitiikkojen suuntaviivat. Osa EU 2020 suuntaviivoja. Pyydän, että herra Martin valmistelijana alustaa. Well, thank you very much. In order to avoid that... Jotta voitaisiin välttää, että session lopussa vain minä ja sinä täällä istuisimme, ja kun otetaan huomioon, että todellakin pitää ymmärtää, että valiokunnalla on paljon muita prioriteetteja, niin todella lyhyesti. On kyse neuvoston päätöksestä työllisyyspolitiikkojen suuntaviivoista jäsenvaltiosta. Siellä osasta 2, 2020 Eurooppa. Olin vähän hämmästynyt siitä, että tämä osa tässä kattavuudessa on tullut meidän valiokuntaamme. Sitten huolimatta olen pyrkinyt muutaman konkreettisen aksentin asentamaan. Ensinnäkin pitäisi ajatella, että Lissabonin sopimus ei ole toiminut. Se on otettu ihan alkuun tässä huomioon. Sitten on kysymys konkreettisesta proseduurista. Lissabonin on juuri osoittanut, että jos prosessin kuluessa muutetaan parametreja, niin lopussa edes tiedät, että mihin haluttiin mennä. Mit, missä vaiheessa on tehty mitäkin virheitä eikä sen takia päästy eteenpäin. Näin tarkastukseni. Numero seitsemän on ymmärrettävissä. Sitten sellaista että tämä kunnianhimo täytyy viedä ylöspäin tietyissä tavoitteissa. Meidän täytyisi olla se rohkeus asettaa määräisiä tavoitteita nuorisotyöttömyydessä. 78 prosenttia vähentää 2020 Mielestäni se on tarkoituksessa 10. Sitten haluaisin viitata siihen, että ei tarvitse vertailtavuutta pelkästään tilastoissa, vaan myös oppitodistuksessa ja juuri ammattikoulutuksessa. Että kun, että kun tulee pelkästään Ranskassa putkimisten kanssa ongelmia, vaan muutenkin matkustuksen kanssa ja miten näitä palveluntarjoajia ammattipätevyyksiä voidaan tarkistaa. Tätä koskee tarkistus 11. Ja mihin halusin vielä viitata on se, että olen tietysti myös sitä mieltä, että lahjakkaille pitäisi erityinen mahdollisuus taata. Ja nyt tulee tämä ydinasia siinä, mitä haluaisin ehdottaa, että meidän pitäisi uskaltaa vaatia 2014, niin 6 prosenttia pitäisi laittaa koulutukseen bruttokansantulosta jäsenvaltiossa. 6 prosenttia, jota siellä ehdotan, ei ole taivasta tippunut, vaan perustuu hyvin kattavaan avaisuuden tutkimukseen. Ne tulkki korjaus on 40 prosenttia. Tanska 7,2 prosenttia, Ruotsi on myös sen yläpuolella pylkiä siihen pääsee, mutta Saksa hämmästyttävästi ei ole edes 5 prosentissa. 6 prosenttia ei ole siis yli kunnianhimoinen, se on OECD keskiarvo oikeasti. Ja kun niin suuremmasti puhutaan siitä, mihin halutaan päästä, se puistossa on hämmästyttävää, että Yhdysvallat, Korea, Kanada, Uusi-Seelanti ja niin edelleen ne käyttää paljon enemmän koulutukseen. OECDn keskiarvoon pitäisi kyllä päästä ja sitä pitäisi silloin vaatia myös. Sitten ollaan melkein lopussa. Nuorisotyöttömyyden vähentämisen puoleen lisäksi köyhyysrajaa pitäisi siinä olla kunnianhimoinen olla korkeammalla tasolla. Eli 20, jos vähennetään 25 prosenttiin, se on häpeä tälle Euroopan unionille että vielä on 80 prosenttia, ää, äh, siis 80 miljoonaa. Ei siis 25 prosenttia, vaan 40 prosentilla. Tätä koskee tarkistus 16 ja tämän verran halusin tällä kertaa sanoa. Kiitoksia. Uh, thank you, Mr. Martin. Kiitos herra Martin näistä huomioista. Haluaa joku, ei, Jupervaus. Merci, monsieur le président. Minä en halua kommentoida herra Martinin lausuntoa, mutta tällä myöhäisellä hetkellä, kun yhtään jäsentä oli paikalla, sitä huolestumiseni ja pahoitteluni, että valiokuntamme on täysin hylännyt makrotalouden. Makrotalouden alueella toimemme ovat erittäin heikkoja. Ei tätä nyt kolmen hengen edessä pitäisi sanoa, mutta teenpä sen kuitenkin, mutta valiokunta on tehnyt vakavia päätöksiä. Euroalueen kriisi ei ole, ei ole mikään Kreikan valtiovelan kriisi. Ja vaan syy on, että markkinat ovat sitä mieltä, että koneen ohjaamassa ei ole lentäjää ja että kasvo- ja vakauspaketti ei ole tehokas. Meiltä puuttuu kypsyyttä talouspolitiikassa. Ja me tarvitsisimme vahvaa koordinaatiota, mutta pöydällä ei ole kuin yksi väline, joka on turhauttava ja tehoton akateeminen. Mutta se on ainoa me ovat talouspolitiikan suuret viivat, mutta valiokuntamme tänä vuonna päätti, ettei näitä suuntaviivoja tänä vuonna käsitellä. Minusta tämä päätös on käsittämätön. Totta kai aika rajoitteita on, komissio ei sano mitään, mutta mä en sanon, sano mitään. No, tämä ei ole syy luopua tästä. sanon, tämä entisenä puheenjohtajana vaikuttaa sillä, että mä kritikoin uutta, mutta ei siinä ole ongelmaa. Makrotalouden alueella, kun yksi työväline, tämä ei ensi mitään. Mitä parlamentti aikoo tässä tehdä? Alors on va faire une résolution en plénière sur la gouvernance. Me voimme täysistunnassa jotain bla bla bla täysistunto tehdä, mutta ihan suoraan sanoen. On vähän surrealistista puhua täällä viime hetkellä, mutta, mutta on mukavaa esittää lausuntoja työllisyyden suuntaviivoista ja meillä on jotain sellaista työllisyydestä, mutta ei mitään äh, talouspolitiikan suurista viivasta. Maailma on ihan äh, kääntynyt ihan kääntynyt väärinpäin. Ehkä minä nyt lopetan, mutta varmaan puheenjohtaja haluaa kuulla minun kantaa, jonka täällä esitin. Thank you very much for those... Kiitoksia kovasti näistä sanoista. Pyydän saada tukea minäkin niitä. Haluaako joku puhua, herra Lapinski? Kiitoksia. Haluaisin kiittää Peter hienoista lausunnosta, vaikkakaan en ole aivan samaa mieltä kaikkien näkökohtien kanssa, niin se on hyvä lähtökohta kuitenkin jatkokeskusteluille. Olen huomannut, että Martinilla on hyvin kunnianhimoisia pyrkimyksiä siinä, kun ajatellaan, että köyhyyttä tuoda työllisyyslinjan avulla, mutta ei ole kuitenkaan ihan varmaa, että työllisyystavoitteet 80 prosenttia olisi ihan realistista. Yhtä lailla on aivan varma, että on kovin realistista ajatella, että köyhyyttä voidaan leikata 40 prosentilla eikä 25 prosentilla. Totta kai tämän tyyppinen tavoitteen asettelu edellyttää keskustelua, että saadaan oikeita johtopäätöksiä. Totta kai on tärkeää, että meillä on korkealla tavoitteet, mutta niitä täytyy myös heijastella mahdollisuuksia. Se, että näin epäräisiä tavoitteita on, niin se saattaa johtaa karikkoihin ja siinä olisi hyvä käydä keskustelua, ovatko ne ylipäätään järkeviä ja realistisia. Ja sitten viisi seikkaa ottaisin esille. Ensinnäkin on erittäin tärkeää, että meillä on oikea tasapaino, kun meillä on kriisistä pääsystrategia puheen alla. Nyt on tarvetta vakauttaa julkistaloutta, valtion mutta jos ajatellaan, jos meillä ei ole ärsykkeitä virikkeitä, jos ne liian aikaisin vedetään pois, ja jos ei ole tukea, niin riskinä on, että elvytys, elpyminen jähmettyy ja palata uudelleen kriisiin. Se on vältettävää. Toiseksi olen sitä mieltä, että ennen kaikkea pitäisi tasa-arvoon keskittyä. Pitkäaikaisena tavoitteena pitäisi olla, että naiset ja miehet pääsevät samalle työllisyystasolle. Jotta se onnistuisi, meidän täytyy ponnistella vielä enemmän sen takamiseksi, että naiset saavat samat mahdollisuudet työmarkkinoilla kuin miehetkin. Kolmanneksi on äärimmäisen keskeistä, että jäsenvaltioiden rakenneuudistukset muotoillaan siten, että kasvu on työvoimavaltaisempaa. Meidän täytyy konkreettisesti saada se johtamaan suurempiin työmahdollisuuksiin työpaikkoihin myös reaalitaloudessa. Jos emme keskity työpaikkojen luomiseen, niin talouskehitys kärsii siitä ja työttömyysluvut kasvavat liian korkeaksi pitkällä aikajanalla. Siksi on erittäin tärkeää myös huomata, mikä avainrooli on työmarkkinaosapuolilla työmarkkinoilla tai myös ylipäätään kansalaisyhteiskunnalla. Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikka voi menestyä vain, jos nämä toimijat sitoutuvat aktiivisesti sekä siihen, kun muotoillaan että täytäntöönpannaan. Erityisen tärkeä tekijä on se, että kunnioitetaan täysin kumppaneiden oikeuksia työehtosopimuksiin palkkojen ja työehtojen määrittelemiseksi. Neuvottelu mahdollisuuksia täytyy tarjota myös, että työmarkkinat toimisivat, mutta ylipäätään laajemminkin yhteiskunnassa. Viidenneksi, kun keskustellaan valtiontaloudesta, ei pidä unohtaa, että sijoittaminen työllisyyteen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuteen johtaa myönteisiin tuloksiin jäsenvaltioiden talousarvioissakin. Alhainen työttömyys ja vähempi köyhyys johtaa myös suurempiin verotuloihin. Tämän tyyppiset investoinnit ovat pääsääntöisesti kannattavia. Yhteenvedonomaisesti on aika paljon työstettävä vielä tässä lausunnossa. Totta kai myönteistä työtä siinä on saatu aikaan. Martinin voimil, se on hyvä perusta jatkokeskustelulle. Kiitos puheenvuorosta. Kiitoksia herra Lundqvist, Ludvigsen, herra Fox. Thank you, President. Uh, congratulations on efficiently check. Kiitos tehokkaasta puheenjohtamisesta ja olet etuajassa. Anteeksi, että missasin keskustelun alkuosan ja kiittäisin herra Marttinia työstä tämän lausunnon laatimisessa sen varmistamiseksi, että EU on kilpailukykyinen. Meidän täytyy varmistaa, että meillä on dynaaminen yrittäjäkulttuuri, ympäristö, jossa itsensä työllistäminen menestyy. Nyt meillä on vapaata yrittämistä, vapaata ja reilua kauppaa, kilpailtu talous, terveet taloudelliset ovat pienyrityksille menestyä. Pienyritykset luovat suurimman osan työpaikoista, joten meidän täytyy tehdä pienyritysten perustaminen helpommaksi, nopeammaksi ja halvemmaksi. EU:ssa tarvitaan myös enemmän palkkajoustavuutta ja joustavampia lakeja, sillä palkkajakyydet aiheuttavat korkeita työttömyyttä. Meidän täytyy rajoittaa EUn interventiota EUssa. Usein sanotaan, että meidän pitäisi suojella työntekijöitä. Se on kaunis tavoite, mutta jos työllistäminen on kalliimpaa, työvoimakustannukset nousevat ja harvemmat ovat töissä. Increasing the skills of our workers is essential to boost and maintain the... EUn kilpailukyvyn säilyttäminen muun maailman kanssa on tärkeää. Opiskelijan täytyy opiskella insinööritaitoja, atk Koulutusohjelmia pitää parantaa. Me tarvitsemme yliopistojen ja yritysten välillä kumppanuutta. Me tarvitsemme työharjoittelujärjestelmiä, lainoja, jotka vahvistavat uran kehittämistä ja koulutuksen investointia. Mitä myös tarttua väestömuutokseen. Ihmisten pitää pysyä töissä pitempään ja pakollinen eläkeikä pitäisi poistaa, joten kaikki työntekijät voivat työskennellä niin pitkään kuin haluavat. Me olemme herra Martinin kanssa, että elämänpituista oppimista pitäisi tukea, jotta kompensoisimme työntekijöiden kokomäärää lisäämällä yksilöllistä tuottavuutta. Tässä mietinnässä monta asiaa, jossa olemme samaa mieltä herra Martinin kanssa, kuten byrokrasian vähentäminen, yrittäjyyden lisääminen ja elämänikäinen oppiminen. Me emme halua kovinkaan monta lisätavoitetta, erityisesti kun niiden vaikutusta ei ole arvioitu. Ei ole mitään syytä seurata monia asioita epäselvin kustannuksin, kun emme tiedä, mitä hyötyä seurannasta harjoituksesta on. Otan työskenteleväni herra Martin ja muiden varjostelijoiden kanssa, jotta me saamme hyödyllisen lausunnon tästä. Fox, um... Kiitos, herra Fox. Jos ei muita ole, niin herra Martin voi saattaa keskustelun loppuun. Um, Vielä kiitoksia Minä voin olla vain samaa mieltä kuin peräs ja täydentää, että on todellakin vahinko, että tämä valiokunta työssään ja myös Euroopan parlamentti ei makrotaloudellisia suuntavia käsittele paremmin, kattavammin ja lähettää huono signaalin, viestin. Kiitoksia siitä, että olette perehtynyt asiaan ja suurimman osan kanssa voin olla samaa mieltä. Amerikkalaiset ovat aina kovin kunnianhimoisia ja sanovat, että 60-luvun sanovat, että mennään kuuhun ja vuosikymmenen lopussa niin tekivätkin. Haluaisin vähemmän tavoitteita, mutta sen sijaan enemmän konkretiaa. Ja mitä tässä yritän mainostaa on tämä 6 prosenttia koulutusmenoihin. Kun tätä asiaa käsittelin, niin pitää sanoa, että se ei ole liian kunnianhimoista, mutta tarpeellista ja se on helppo tarkistaa, kollega Fox. Minä olen tietysti sitä mieltä, että ei me tarvita lisää byrokratiaa tavoitteiden tarkistamiseen, mutta 60 prosenttia niin OECDstä se tulee. Siinä on ihan selkeästi jäseneltynä täällä. Kiitoksia tästä myöhäisestä hetkestä kanssanne. Itävaltaisille ja saksalaisille hyvää pyhäpäivää, jotka ovat jo lähteneet. Uh, thank you very much. Kiitoksia. Muutama päivämäärä. 8. kesäkuuta on lähellä jo määräaika tarkistuksen jättämiselle. Sitten Tarkistuksen käsittely 21. kesäkuuta, äänestys toimitetaan Ekonissa 22. kesäkuuta, äänestys toimivaltaisvaliokunnassa 14. heinäkuuta ja sitten syyskuun ykkösistuntoon täysistunnossa. Oliko tässä jotain muutakin vai? Ei ole mitään muitakaan asioita. Mainittakoon, että Strasbourgissa tapaamme maanantai 14. päivä kello 19. Brysselissä sen jälkeen maanantaina 21 iltapäivällä ja tiistaina 22. päivä koko päivä. Kiitoksia kovasti. Hauskaa illan jatkoa.